naiset ja herrat, aloitetaanpa seuraava osuus kokouksestamme. Tervetuloa ministeri Peter Plavchan. Hän on vastuussa Slovakian koulutuksesta, tieteestä, tutkimuksesta ja urheilusta. Tämä on meille hyvin mielenkiintoista. Nämä aiheet ovat mielenkiintoisia. Hyvä ministeri, erittäin relevantteja aiheita joita nyt tulee tässä esille Slovakian puheenjohtajakauden aikana, on seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpano ja horisontti 2020 ohjelma. Välitarkastelu, koska seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanoraportti on kyseessä ja horisontti 2020 täytäntöönpanoraportti on myöskin tällainen välitarkastelu. Ja myöskin komission avaruusstrategia on mukana tässä. Me valmistaudumme yhdeksänteen puiteohjelmaan, sillä vuoden, puolentoista vuoden kuluttua ryhdymme valmistelemaan konkreettista ohjelmaa vuosille 2021 2027. Olen erittäin iloinen, me olemme erittäin iloisia, että olette täällä meidän kanssamme. Ministeri Peter Plavchan ja pyytäisimme nyt teitä alustamaan keskustelumme. Anna nyt puheenvuoron teille, hyvä ministeri. Mikrofoni puuttuu. Oh, yes. <laughs> Thank you very much. Paljon kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää teitä, että toivotatte minut tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. On suuri kunnia. Tämä on mahdollisuus esitellä teille ohjelma ja myöskin prioriteetit, joita Slovakialla on puheenjohtajakautensa aikana tieteen, tutkimuksen ja avaruuden osalta. Olen hyvin tyytyväinen myöskin, että tänään voimme yhdessä käydä keskustelua Slovakian puheenjohtajakauden tavoitteista kehittämällä yhteisiä eurooppalaisia ajatuksia, arvoja ja vahvistamalla yhteistyötä Euroopan unionissa näillä osa-alueilla. Slovakian puheenjohtajakausi tulee sellaisen aikaan, milloin Euroopan unionilla on hyvin paljon haasteita edessään. Slovakia ensimmäisen puheenjohtajakautensa aikana haluaa tuoda tähän uutta energiaa. Slovakian puheenjohtajakauden ohjelma heijastelee äh, sitä, että pyritään vahvistamaan unionia ja myöskin kansalaisten luottamusta Euroopan unionin puheenjohtajavaltion visio perustuu kahteen pilariin. Ensimmäinen on myönteinen agenda ja toinen liittyy kestäviin ratkaisuihin. Me uskomme, että e- Euroopan tulisi keskittyä sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat hyötyä taloudelle ja kansalaisille. Puheenjohtajakauden aikana haluamme edistää sellaisia ratkaisuja, jotka eivät liity ainoastaan tämän hetkisiin haasteisiin, vaan myöskin keskittyvät pitkän, aikaväli, pitkän aikavälin haasteisiin. Tarkoituksena on poistaa sirpaloitumista ja tuoda Euroopan unionin lähemmäksi kansalaisiaan. Hyvät parlamentin jäsenet, tänään minulla on ainutlaatuinen mahdollisuus jakaa teidän kanssanne slovakian kieli ja aion nyt sitten tässä esitellä nämä kysymykset teille omalla äidinkielelläni eli slovakian kielellä. niin kuin kansallisessa ohjelmassa on painotettu. Slovakian puheenjohtajakauden tärkein haaste tieteen, tutkimuksen ja avaruuden osalta liittyy kehittämiseen, koska Euroopan tulevaisuus on riippuvainen kansalaisista. Tämän päivän dynaamisessa yhteiskunnassa meidän täytyy keskittyä ihmisen, ihmis, inhimillisen potentiaalin kehittämiseen. Slovakian puheenjohtajavaltio uskoo, että taitojen kasvattaminen ja vahvistaminen vahvistaa kilpailukykyä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja myöskin jokaisen ihmisen henkilökohtaista kehittymistä mitä tulee taitoihin, taidot ovat taloudellisen kehittymisen ja kasvun kulmakiviä. Seuraavien vuosikymmenten aikana tutkimus ja kehitys tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä Euroopan unionin johtoaseman säilyttämisessä ja globaalin talouden edistämisessä. Slovakia uskoo ajatusten, ideoiden voimaan – ja niiden mahdollisuuteen ei ainoastaan edistää taloutta, vaan myöskin kehittää yhteiskuntaa sellaisenaan. Tulemme katsomaan eteenpäin puheenjohtajakauden aikana. Pyrimme etsimään tehokkaita tapoja edistää tutkimusta ja innovaatioita ja keskitymme erityisesti nuori, nuoriin. Tarkoituksemme on edistää nuorten tutkijoiden tutkijoiden uraa ja myöskin saada lisää vauhtia innovointiin tutkimuksessa kehityksessä. Ja aiomme erityisesti tarkastella, miten voimme parantaa ehtoja ja poistaa olemassa olevia esteitä, jotta saamme aikaiseksi houkuttelevan ekojärjestelmän, ekosysteeminen, jonka avulla nuoret tiedemiehet voivat käyttää täyden potentiaalin hyödykseen kehittyäkseen entisestään ja kehitellekseen innovatiivisia ajatuksia. Tässä mielessä Slovakian puheenjohtajavaltio pyrkii neuvoston päätelmien täytäntöönpanoon, jossa pyritään painottamaan sitä, että saadaan aikaiseksi hyvä ilmapiiri eurooppalaisille tutkijoille, pyritään edistämään liikkuvuutta ja myöskin edistämään tutkimusuria ja sitä, että nuoret ovat kiinnostuneita tieteestä ja myöskin suhtautuvat avoimesti tieteelliseen tietoon. Neuvoston päätelmissä on Bratislavan julistus liitteenään, joka liittyy nuoriin tutkijoihin ja siihen liittyy ryhmä eurooppalaisia nuoria tutkijoita, eurooppalaisia sidosryhmiä ja järjestöjä jotka ovat pitkään tehneet työtä nuorten tutkijoiden kanssa. Komission tutkimuspääosasto myöskin tarjoaa oman panoksensa tähän asiakirjan luonnokseen. Erilaisia interaktiivisia keskusteluja on jo järjestetty Slovakian puheenjohtajakaudella. Tähän on liittynyt seminaari, joka tapahtui 18.3. Brysselissä ja siellä oli tutkimus- ja innovaatiopääosaston edustajia ja myöskin nuoria tutkijoita. Tämän jälkeen järjestettiin konferenssi nuorille tutkijoille Slovakian pysyvässä edustustossa 13. kesäkuuta tänä vuonna. Keskustelut keskittyivät eritoten esteisiin, joita nuorilla tutkijoilla jossa on edessään, ja pyrittiin myöskin etsimään ratkaisuja niiden ylittämiseksi. Näiden kuulemisten ja tapaamisten tulos ja myöskin kilpailukykyministerien kokous, joka pidetään Bratislavassa heinäkuussa, tulee mukaan tähän Bratislavan julistuksen, jonka jo mainitsin, ja se sitten hyväksytään liitteinä neuvoston päätelmissä kilpailukykyneuvoston tapaamisessa 29. marraskuuta Brysselissä. Toinen prioriteetti on eurooppalaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemin perustaminen innovatiivisille PK-yrityksille. Siinä keskitytään erityisesti siihen, miten mm, voidaan parantaa puitteita tutkijoille, varsinkin startup-yritysten näkökulmasta, ja pyritään edistämään innovatiivisten pk-yritysten toimintaa, jotka eittämättä ovat hedelmällistä, hedelmällinen perusta tutkimuksen kehittämiselle. Tarkoituksena on katsoa, miten yhdessä voimme ylittää lainsäädännölliset ja ei-lainsäädännölliset esteet, joita näillä yrityksillä on tällä hetkellä EU:ssa edessään. Euroopan innovaationeuvosto, jonka tarkoituksena on tukea innovaatiohankkeita ja keskittyä läpimurtoteknologiaan, jotta EUsta voisi tulla globaali johtaja, on tiiviisti linkitetty Slovakian puheenjohtajavaltion tavoitteisiin ja pyritään, tämän avulla pyritään edistämään tutkimusta ja kehitystä ja innovatiivisia yrityksiä ja niiden toimintaa. Osallistuminen laajentaminen Horisontti 2020-ohjelmassa on puheenjohtajakautemme agendan ytimessä. Tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia eh, seitsemännen puiteohjelman arvioinnilla on ja myöskin horisontti 20, 20 väliarvioinnilla on, jotta voidaan stimuloida keskusteluja ja parantaa jäsenvaltioiden osallistumista ohjelmaan. Me uskomme vakaasti, että tämänhetkinen horisontti 20 puiteohjelmaa on sellainen, että sen avulla tulisi edistää huippuosaamista innovaatiossa ja tutkimuksessa kaikilla alueilla EU:ssa. Olemme sitä mieltä, että edelleen on loistavia EU-tutkimustiimejä, jossa, jotka eivät ole vielä mukana Horisontti 20 puiteohjelmassa – ja keskustelut sen mahdollisesta laajentamisesta voisivat helpottaa meitä korostamaan niitä ainutlaatuisia mahdollisuuksia, joita ohjelma tarjoaa. Avaruus ja siihen liittyvät palvelut, sovellukset ja teknologia voisivat tarjota ratkaisuja moniin olemassa oleviin ja tuleviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Avaruusstrategia ja tutkimus siitä on tullut kilpailukykyisillä markkinoilla tärkeä osa-alue, ihan niin kuin autot, meteorologia, internet ja monet muut osa-alueet, jotka vaikuttavat kaikkien EU-kansalaisten elämään. Vaikuttavat kaikkiin ihmisiin. Kun olemme tietoisia avaruustutkimuksen potentiaalista, maat kuten Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä jatkuvasti parantavat investointejaan avaruusohjelmiin. Euroopan tulisi pitää kiinni omasta kunnianhimoisesta haasteestaan, jotta siitä tulisi johtava alue tässäkin. EUn tulisi keskittyä avaruuspolitiikan kehittämiseen, avaruustutkimukseen ja ohjelmiin, kun se yrittää löytää paikkansa globaalina johtajana näillä erittäin kilpailukykyisillä markkinoilla. Tässä suhteessa on tarpeen vahvistaa tieteen tutkimuksen, infrastruktuurien, teollisuuden valmiuksia, jotta EU voi kehittyä ja johtaa myöskin kilpailukykyisiä avaruusohjelmia. Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo myöskin seurata uuden tason yhteistyötä eurooppalaisessa avaruustoiminnassa. Me uskomme, että on äärimmäisen tärkeää, että EU rakentaa oikeudenmukaisia kumppanuussuhteita komission, Euroopan avaruusviraston ja jäsenvaltioiden välille. Todellakin yksittäisten osapuolten suhteissa on tapahtunut parannusta ja edistymistä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että Euroopan täytyy jatkaa tätä vuoropuhelua, jotta se voi rakentaa johdonmukaisen, yhteisen ja strategisen eurooppalaisen avaruuspolitiikan. Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo tukea nuoria eurooppalaisia avaruustutkijoita. Prioriteettimme on edistää avaruustutkimusta ja myöskin ammatteja tällä alalla ja tähän liittyviä ammatteja teollisuuden puolella nimenomaan nuorten sukupolvien keskuudessa. Puheenjohtaja valtio aikoo tiivistää yhteistyötä komission kanssa ja Euroopan avaruusviraston kanssa ohje- avaruusohjelmien seuraavien tämän vaiheiden kohdalla, nimenomaan Kopernikuksen ja Galileon kohdalla, jolla on potentiaalia tarjota uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille operaattoreille, toimijoille, teollisuudelle ja markkinoille. Molempien ohjelmien pitäisi toimia taloudellisen kasvun edistäjinä, koska ne voivat tarjota uusia palveluja ja kehitystä ihmisille, teollisuudelle ja pk-yrityksille. Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on myöskin tässä seurata äh, Hollannin puheenjohtajavaltion viitoittamalla tietä, pitämällä kiinni hyvistä suhteista komission avaruusviraston kanssa ja luonnostelemalla yhteisen eurooppalaisen avaruusstrategian. Pyrimme kehittämään näitä prioriteettejamme tieteen, tutkimuksen ja avaruuden kohdalla, emme ainoastaan neuvoston kokouksissa, vaan myös muissa kokouksissa ja ad hoc tapahtumissa, joita järjestetään Slovakiassa. ministerien epävirallisen kokouksen aikana heinäkuun alussa käydään keskusteluja neuvoston päätelmistä eh, nuorten tutkijoiden eh, avustamiseksi, jotta tiede kiinnostaisi enemmän ja pyritään myöskin eh, Pyritään myöskin kannustamaan ihmisiä tarkoituksena myöskin käynnistää ministeritason keskustelut eurooppalaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemin järjestämiseksi PK-yrityksille, jossa keskitytään erityisesti siihen, miten voidaan parantaa puitteita tutkijo- tutkijoille EUn tasolla. Ministeri kokouksessa tämän vuoden syyskuussa käymme keskusteluja vahvistaa yhteistyötä entistä enemmän tässä yhteydessä yhdessä komission kanssa puheenjohtajavaltio tulee järjestämään verkostoitumistapaamisen, jossa on ICT-asiantuntijoita. Tapahtuma, tapahtumaan on tarkoitus saada paljon osallistujia ja eri hankkeita hankkeisiin osallistujia sitä, että miten erilaisia hankeluonnoksia voidaan luonnostella, kuten esimerkiksi Horisontti 2020. Se tarjoaa loistavan mahdollisuuden saada aikaiseksi laadukkaita yhteistyökumppanuuksia yliopistojen, tutkimusyksiköiden ja teollisuuden ja pk-yritysten edustajien välille. tutkimus ja innovaatio energiaunionin rakentamisen yhteydessä ovat asioita, joita käydään läpi CEECX-kokouksessa, joka järjestetään marraskuun lopussa joulukuun alussa 2016 konferenssin järjestä järjestäjä ovat muun muassa eurooppalaisen energiakonferenssin järjestäjä. Tarkoituksena on aikaiseksi saada kansainvälinen foorumi, jossa käydään keskusteluja liittyen tämänhetkiseen EUn energiapolitiikkaan ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan. Konferenssi tarjoaa myöskin mahdollisuuksia kohdata uus, uudet, uudet, uudet haasteet. Ja tarkoituksena on myöskin järjestää tapaus, joka liittyy inhimilliseen ja sosiaalitieteisiin, jonka avulla voidaan vastata tämänhetkisiin haasteisiin, talouskasvuun, muutoksiin yhteiskunnassa, mukalaisvihaan, maahanmuuttoon, työllisyyteen ja mukalaisvastaisuuteen ja sitten myöskin Euroopan unionin teollistuminen 2016 on konferenssi, jossa käsitellään bioteknologiaa, nanoteknologiaa, innovatiivisia materiaaleja ja tuotantoteknologiaa. Tapahtuman tarkoituksena on korostaa tutkimuksen, tieteen ja innovaation roolia Euroopan talouden kestävän kehityksen yhteydessä. Ja tarkoituksena on saada eurooppalainen uudelleen teollistuminen mukaan agendalle. Tarkoitus on tukea nuoria tieteilijöitä ja tämä on järjestetään konferenssi, jonka nimi on asiantuntemuksen levittäminen, jota pidetään 31. marraskuuta Brysselissä. Siinä keskitytään innovaation ja tieteen huippuosaamiseen, ja tämä liittyy osittain myöskin Horisontti 2020-ohjelmaan. Haluaisin myöskin käyttää tilaisuutta hyväkseni kertoakseni teille, että kilpailukykyneuvostokokous, eh, tutkimusosio, mm, tapahtuu 29. marraskuuta 2016. Kiitoksia tarkkavaisuudestanne ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia ministeri tästä puheesta ja esityksestä siitä, mitä Slovakian puheenjohtajakauteen kuuluu tutkimuksen, innovaation ja horisontti 2020 osalta. Nyt sitten käynnistämme keskustelun. EPPn nimissä puheenvuoron saa kollega Piipper. Olkaa hyvä kollega. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministerille erittäin vaikuttavasta tavoitteiden esittelystä puheenjohtajakauden aikana. Minulla on vain kaksi kysymystä. Toinen koskee tutkimusta. Te puhuitte ekotutkimuksesta erityisesti ja siitä, että haluaisitte vetää siihen mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kysymykseni on, että tämä suunta on hyvä, mutta miten arvioitte sitä verrattuna Junckerin suunnitelmaan esiriin? Meillähän on tämä uusi kasvurahasto, jossa johdetaan siis takuita tutkimusrahoista, siis rahoista, jotka meillä on budjetissa tutkimus tutkimusta varten. Ja tätä erityisesti osoitetaan myöskin ekotutkimuksen hankkeisiin ja tällaisiin riskihankkeisiin. Sopiiko tämä jotenkin yhteen? Onko teillä ajatuksia siitä, miten tätä Junckerin rahastoa edistettäisiin? Onko teidän omassa maassanne tuloksia? Saksassa minä edelleen odotan tuloksia tästä Junckerin rahastosta. Miten tämä tutkimus ja uusi eurooppalaisen kasvun rahasto, miten nämä asiat teidän ne sopivat yhteen, ajatellen erityisesti keskisuuria yrityksiä. Toinen kysymykseni koskee avaruustutkimusta. Kuulosti hyvältä se kaikki, minkä te mainitsitte. Jos nyt puhutte eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta, niin minä kaipasin hiukan tällaisia visioita, mihin se voisi konkreettisesti johtaa. Meillä on Galileo, ehkä meillä on Ebas ja muutama muukin asia, mutta jos te nyt puhutte sen puolesta, että pitäisi olla tällaista eurooppalaista varuspolitiikkaa ja sen puitteissa tehdä jotakin, niin mihin se veisi? Mitä te haluaisitte edistää nyt puolen vuoden aikana ja mihin minkälaisia alueita, miten alueilla voitaisiin saada aikaan sitoutumista, yritystä, mutta sitoutumista tällaiseen uuteen eurooppalaiseen avaruusstrategiaan. Onko teillä ajatuksia? Paljon kiitoksia kollega. Seuraavaksi edustaja Bibatska SD-ryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, käyttäkää nyt kuulokkeita. Täytyy sanoa, että kuuntelin teidän puheenvuoroanne suurella mielenkiinnolla, kommenttejanne, mutta minulla olisi mielessäni kyllä kaksi kysymystä. Aamulla tapasimme komission jäsenen, joka vastaa innovaatio- ja tutkimuspolitiikasta. Kiinnitin hänen huomionsa seuraavaan seikkaan ja haluan kiinnittää myös teidän huomionne samaan asiaan. Meillä on maantieteellistä epätasapainoa horisontti 20-20, kun ajatellaan, mitkä maat siitä hyötyvät. Epäsuhtaa on siis niin sanottujen vanhojen jäsenvaltioiden ja toisaalta kiemaiden välillä. En tiedä, tunnetteko te syyt, jotka ovat johtaneet tällaiseen maantieteelliseen epätasapainon horisontti 20-20. Kun näin nyt kerran on, niin miten aiotte varmistaa, että tutkijat yhtä lailla pääsevät Horisontti 2020 ohjelman piiriin ja saavat hyötyä sen rahoituksesta. Sitten mainitsitte tutkijoiden, erityisesti nuorten tutkijoiden liikkuvuuden. Tämä ohjelma on hyvin tervetullut. Sitten meillä on kansalaisten keskuudessa Erasmus Plus-ohjelma, joka on hyvinkin suosittu. Erasmus Plusan alaisuudessa nuorille tutkijoille ei ole kuitenkaan paljoakaan tarjolla. Me tiedämme, että avustuksia on tietyissä jäsenvaltioissa ja jotkut jäsenvaltiot jopa näitä avustuksia verottavat. Slovakian puheenjohtajakaudella aiotteko te kokouksissanne tehdä asialle jotakin niin, että varmistetaan, että avustusten taso on sopiva? Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Tosenovski ECR-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi. Valiokuntammehan on erikoistunut teollisuuteen, ennen kaikkea myöskin tieteeseen ja tutkimukseen. Ja se, mitä te esititte Slovakian puheenjohtajakauden ohjelmaksi, on meidän kannaltamme erityisen mielenkiintoinen. Pidän erityisesti arvossa sitä, että te haluatte ennen kaikkea omistautua nuorille tutkijoille, nuorin ja heidän ongelmilleen, koska me tiedämme, että nuorilla tutkijoilla on erityisiä ongelmia – Tiedämme, miten vaikeaa heidän usein on päästä eteenpäin. Minä henkilökohtaisesti tiedän, että on olemassa tiettyä haluttomuutta aika ajoin hyödyntää ohjelmaa Horisontti 2020. Pelätään mutkikkaita rakenteita, tiettyä byrokraattista rasitusta ja usein suuret akateemiset laitokset eniten hyötyvät tästä ohjelmasta, koska niillä on sitä enemmän kokemusta. Ja minusta on hyvä, että te nyt pyritte avaamaan ovea enemmän horisontti 2020. Tiedän, että sitä ei tule helppoa, mutta pidän kuitenkin arvossa teidän päätöstänne suunnata toimintaa erityisesti nuorten tutkijoiden suuntaan. Te mainitsitte myöskin avaruustutkimuksen ja suuret hankkeet, kuten Galileo ja Copernicus, jotka taloudellisesti katsottuna kenties ovat suurimpia hankkeita, joita Euroopan unionilla on. Ja tästä syystä minulla olisikin teille yksi kysymys. Mitä te ajattelette, miten voitaisiin tietoisuutta julkisuudessa yritysten piirissä lisätä sille, että on olemassa Galileo ja että on olemassa Kopernikus. Miten voitaisiin saada aikaan enemmän tietoisuuden lisääntymistä julkisuudessa niin, että näitä ohjelmia hyödynnettäisiin enemmän, jotta yleisön piirissä olisi paremmin tietoa siitä, miksi näin suuria summia investoidaan näihin ohjelmiin. Mutta kuten sanottu, me tulemme kyllä tukemaan teitä kaikin voimin ponnisteluissanne saada tutkimus lähemmäksi eurooppalaisia, koska se on yksi peruskivi, joka pitää Eurooppaa yhdessä. Toivotan teille paljon menestystä puolen vuoden taistelussa, joka on edessänne. Paljon kiitoksia kollega. Ja jos sallitte, niin minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Haluaisin kysyä pilvipalveluista ja tutkimuksista, tutkimuksesta, koska me todellakin odotamme paljon tällaiselta avaukselta. Ja toinen tärkeä asia voisi olla eurooppalainen innovaationeuvosto. Tämä on uusi ehdotus tulee komission jäsen Moidaksilta ja hän esitteli sen hyvinkin laajasti äh, muutama tunti sitten aamupäivän kokouksessa. Haluaisimme kuulla teidän kantanne, Slovakian puheenjohtajavaltion kannan tähän asiaan. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Ryybi, en nähnyt teitä aikaisemmin ennen kuin esitin oman kysymykseni tässä. Pahoittelut siitä. Pahoittelut, että tulin hiukan myöhässä, mutta meillä oli Slovakian puheenjohtajavaltion edustaja myöskin kehitysvaliokunnassa. Ja on mielenkiintoista nähdä, että Slovakian puheenjohtaja valtio asettaa painopistealueita, jotka ovat meille kaikille hyvin tärkeitä. Minua kiinnostaisi, miltä tilanne näyttää Euroopan teknologiainstituutin osalta miltä suunnitelmat näyttävät yksityiskohtia myöten, mitä painopistealueita nyt tämän puheenjohtajakauden aikana on tarkoitus asettaa sille. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Angelika Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollega Rybich, minun täytyy pyytää anteeksi sitä, että joka myöhemmin oli vierailuryhmä täällä ja esitteli heille Euroopan unionia, mikä on myöskin tärkeää. Niin, olisin kysymys ministerille, ja tämä koskee Galileoa ja Kopernikus-ohjelmaa. Galileo ja Kopernikus, nehän ovat nyt tulossa operatiiviseen vaiheeseen. Nyt täytyy kehitellä tällaisia yritysmalleja ja ajatella myöskin taloudellista hyötyä ja sen saamista Galileosta ja Kopernikuksesta. Ja haluaisin kuulla, mitä te konkreettisesti olette suunnittelemassa – miten saadaan yrityksiä innostumaan GPS-järjestelmästä käyttäen Galileoa ja myöskin Kopenikuksen osalta. Ja näitä tietoja, jotka liittyvät maan seurantaan, niitä hyödyntää kovin paljon, mutta jos tehdään jokin mielipidetiedustelu, niin kovin harva tietää, että me eurooppalaiset olemme käynnistäneet Kopenikuksen. Ja kysymykseni kuuluukin, eikö voitaisi kauden aikana hiukan harjoittaa parempaa tällaista tietoisuuden lisäämistä, ajatellen nimenomaan tutkimusta, joka koskee nimenomaan maan tarkkailua tai Galileoa, koska se ottaisi hiukan enemmän esille sitä, miten meillä on nyt hyvinkin menestyksekäitä hankkeita. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Virkkunen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin tulin hieman myöhään paikalla en kuullut koko alustusta, mutta minäkin haluaisin tarttua tilaisuuteen ja esittää kysymyksiä ministerille. Niin kuin tiedämme, tutkimus ja koulutus on perustana työpaikoille, kasvulle ja innovaatioille koko Euroopassa. Haluaisin kuulla teidän ajatuksianne koulutuksesta ja tutkimuksesta Euroopassa. Mille aloille teidän mielestänne tulisi koulutuksessa keskittyä? missä me olemme hyviä ja missä taas tulisi ponnistella vielä lisää, jotta voimme varmistaa, että koulutus on laadultaan hyvää Euroopassa ja voimme menestyä ja olla kilpailukykyisiä myös jatkossa. Uh, thank you, madam. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Hyvä ministeri. Tässäpä nämä kysymykset olivat ja pyytäisin teitä nyt vastaamaan niihin. Ja jos teillä on jotakin huomioita, niin voitte jatkaa siitä. Olkaa hyvä. Ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitokseni eh, kaikista kysymyksistä, ja niissä oli myöskin jotakin suosituksia itse asiassa nyt näille kuudelle kuukaudelle. Kysymyksistä saatoin huomata hyvin myönteisiä ajatuksia, joita me pystymme hyödyntämään puheenjohtajakauden aikana. Tein hiukan yhteenvetoja eh, nyt vastauksista. Ensinnäkin kiitos kysymyksistä, jotka koskevat tukea innovatiivisille pienille ja keskisuurille yrityksille ja myöskin eh, Junckerin suunnitelmasta. Tästä minun on todettava, että on monia menestyksekkäitä innovatiivisia yrityksiä Euroopassa, joilla todellakin on globaalia potentiaalia. Esimerkkejä tällaisista löytyy jäsenvaltioista, ja me haluaisimme tehdä nämä yritykset näkyvämmiksi. Puheenjohtajakauden aikana haluaisimme antaa tilaa jäsenvaltioille niin, että ne voisivat näyttää myös, mitä hyvää on tapahtumassa kansallisella Euroopan ja kansainvälisellä tasolla, ja myöskin puhua siitä, mitä esteitä on, ja miten näitä esteitä voitaisiin siirtää sivuun niin, että luotaisiin hyvä innovatiivinen ekojärjestelmä Euroopan unionin, joka olisi sovellaisena kaikkia pienille ja keskisuurille yrityksille. Mitä tulee sitten ohjelmiin, kuten Rova Vatska mainitsi, on tämä Marie Curie-ohjelma, ja tämän tyyppiset ohjelmat tietysti ovat hyvin tärkeitä. Kuitenkin havaitsen, että vaikka olenkin työskennellyt tällä alueella kovin pitkään, on olemassa todellakin erinäisiä esteitä, ja nämä esteet pitäisi pyrkiä poistamaan – niin, että ne eivät aiheuttaisi sitä, että hankkeet eivät olisi menestyksekkäitä. Täällä on sanottu, että usein tutkijat ovat kovinkaan innostuneita osallistumaan tällaiseen tutkimustoimintaan, jota hankkeiden kautta rahoitetaan siksi, että niihin liittyy tiettyä hallinnollista taakkaa. Marraskuussa on konferenssi, jonka mainitsin, ja tuo konferenssi saattaa auttaa tässä asiassa. Voimme vaihtaa ajatuksia, saatamme löytää ratkaisuja juuri näihin kysymyksiin. Sillä on totta, että todellakin joistakin esteistä on päästävä eroon ja on luotava ympäristö, joka luo mahdollisuuden lisätä tehokkuutta. Meidän pitäisi myös pystyä asettamaan uusia yhteyksiä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välille – sitten haluaisin jatkaa tästä avaruustutkimuksen alueesta. Herra Piper ja herra Tosenovski ottivat nämä kysymykset esille. Kiitoksia kysymyksistä. Mitä tulee työryhmään, joka käsittelee avaruuskysymyksiä, me tulemme antamaan myöskin esityksiä, jotka koskevat PK-yrityksiä, jotka hyödyntävät avaruustietoa. Tätä kautta haluamme osoittaa poliitikoille, diplomaateille ja kansalaisille, että Kopernikus on muuttunut hyvin houkuttelevaksi ohjelmaksi viime vuosina. Ja selvästikin se näyttää nyt jo toimivan itse asiassa täydellä teholla, niin sanoakseni, ja selvästikin sen pitäisi tulla laajemmalti tunnetuksi, ja sen kautta tulevaa tietoa pitäisi levittää laajemmalle. Nämä voisivat olla tällaisia tärkeitä kysymyksiä, joihin me voisimme keskittyä. Tärkeää olisi, että kansalaiset oppisivat enemmän, saisivat enemmän tietoa näistä ohjelmista niin, että laaja yleisö jäsenvaltiossa Euroopan unionissa saisi tietää enemmän näistä ohjelmista. Sitten kysymys, joka koskee Euroopan tutkimuksen pilvipalvelua. Tämä pilvi, tutkimus ja talous ovat käymässä tietysti lävitse hyvin nopeita muutoksia tällä hetkellä. Ja se, että siirrytään uuteen tapaan, on asia, jonka pitäisi tapahtua, koska elämme nyt 2000-lukua. Ja se merkitsee sitä, että meidän pitäisi keskittyä niihin mahdollisuuksiin, joita jotka ovat olemassa, joilla voidaan nopeasti käsitellä suuria tiedon määriä. Ja pitäisi esittää tällaisesta mm, asiasta sellainen vaihtoehto, joka johtaisi myöskin siihen, että sisämarkkinat hyötyisivät siitä. Tämä pitää ottaa tähän digitaaliseen pakettiin ja, ja itse asiassa Tästä asiasta on tehty esityksiä huhtikuusta tänä vuonna ja marraskuussa komissio antaa tietoa siitä, miten voidaan päästä esteistä, jotka tällä hetkellä yhteiskunta edelleen kohtaa. Nyt, nyt avoin tiede on alue, jonka pitäisi tuoda hyötyä tutkimukselle ja suurelle yleisölle, samoin kuin myöskin yksityiselle sektorille. Ja sen kautta pitäisi itse asiassa myös tutkimuksen laadun kohentua. Rova Virkkunen kysyi siitä, mikä on yliopistokoulutuksen laatu. Minun mielestäni ne asiat, lainsäädäntö, joka jäsenvaltiossa tehdään, joka koskee korkeakouluja, siinä tietysti viitataan tut- tieteellisen tutkimuksen merkitykseen. Ja tietysti kaikki sellainen toiminta, joka tukee tutkimusta, mukaan luettuna yliopistot, kaiken tämän tulisi osaltaan edistää laadun parantumista ja myöskin laadukkaan koulutuksen etenemistä. Totta kai korkean tason koulutus on läheisesti yhteydessä korkean tasoiseen tutkimukseen, joten tuki korkean tasoiselle tutkimukselle on todellakin tärkeä osa kaikkien EU-jäsenvaltioiden toimintaa, jotta me tuemme kaikkea toimintaa, joka tähtää siihen, että kohennetaan tutkimuksen laatua ja pyrimme myöskin todellakin edistämään tukea tutkimusta, jota Euroopassa tehdään. Minister. Oikein paljon kiitoksia, ministeri, kaikista näistä vastauksista, kaikista huomioista. Ne on tärkeää, että saimme keskustella näistä asioista. Nämä ovat hyvin tärkeitä, kuten tutkimus, innovaatio, myöskin koulutus. Koulutukseen esitettiin kysymys ja nyt toivotamme teille kaikkea hyvää koska jos te menestytte, niin koko EU menestyy. Joten kaikkea hyvää seuraavalle puolelle vuodelle ja oikein paljon kiitoksia siitä, että tulitte Euroopan parlamenttiin ja tapasitte meidät, ITRE-valiokunnan. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Uh, dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, sitten siirrymme kohtaan 13. Toimet kaasun saannin turvaamiseksi. Haluaisin todeta aluksi, kun lähdemme käsittelemään tätä asiaa, muutama huomio esittelijän näkökulmasta tästä säädöksestä. Ensinnäkin niiden 125 tarkistuksen lisäksi, joita tehtiin äh, mietintöluonnokseen, jäsenet esittivät 763 tarkistusta, joten kaiken kaikkiaan niitä on 888 tähän komission ehdotukseen. Tarkoitu, äh, tarkistukset liittyvät kaikkiin tärkeisiin elementteihin, joita komission e-, ehdotus sisältää esimerkiksi suojatun asiakkaan määritelmää, keskeiset sosiaalipalvelut, tämäkin on tärkeä, alueiden rakenne, toimitusstandardit ja riskin arvioinnit, ennaltaehkäisevät toimintasuunnitelmat, hätäsuunnitelmat. Ja tämäkin on äärimmäisen tärkeää. Maakaasut toimintaan liittymät vaatimukset ja tiedotusvaatimukset esimerkiksi hätäkriisin sattuessa. Ja myöskin osa tarkistuksista toisintaa esittelijän ehdotusta saadaan aikaiseksi hätätoimituskäytäviä. Ja lopuksi lukuisat tarkistukset pyrkivät vahvistamaan energiatehokkuustoimenpiteiden roolia, jolla voidaan vahvistaa, varmistaa kaasun toimitusvarmuus. Haluaisin todeta, meidän pitäisi nyt katsoa hiukan tuota aikaa. Minunkin pitäisi puhua mahdollisimman lyhyesti. Niin, aloitanko alusta nyt? No se nyt ei liene tarpeen. No niin. Mutta siis yleiset huomiot Tämä on hyvin tärkeää. Asetus liittyy siihen, että miten voimme varmistaa oman tilanteemme kriisin aikaan. Me uskomme markkinoihin, sisäisiin energiamarkkinoihin tai energian sisämarkkinoihin, ja meidän pitäisi mahdollisimman pitkälti käyttää kaikkia markkinoiden Suomen mahdollisuuksia, mutta jos ajatellaan suurta kriisiä, me tarvitsemme riskinarviointia, ennaltaehkäiseviä toimia, toimintasuunnitelmia ja myöskin hätäsuunnitelman. Viimeisimpänä vaihtoehtona, todellakin tai viimeisenä vaihtoehtona toivomme, toivomme, että sellaista ei koskaan tarvitsisi käyttää, mutta meidän pitäisi olla valmistautuneita. Käytämme yhteisvastuutoimintaa. Se on juridinen vastuu, mutta tämä on todellakin aivan viimeinen mahdollisuus. No mitä nyt sitten tulee tähän yhteisvastuuseen juridisena velvoitteena? Eli pitää määritellä suojattu asiakas, suojatut asiakkaat. En usko, että tämä on liian hankalaa. Jos me otamme huomioon heidän minimimäärän, eli todellakin minimimäärän, sitten voimme sopia kaikkien jäsenvaltioiden kesken ja myöskin kaikkien parlamentin jäsenten kesken, miten tässä toimitaan. Mutta kompensaatiomenetelmä ei olekaan niin helppo asia. Tämä on hyvin tärkeä, mutta vaikea asia me esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Sitten toinen asia. Alueet. Miten niiden tulisi toimia? Ja miten niiden tulisi esittää riski, arviot, hätäsuunnitelmat – yhdessä näiden hätätoimituskäytävien kanssa, jotka saattavat olla erittäin tärkeitä jatkossa. Myöskin eurooppalainen kansallinen toiminta on ratkaisevan tärkeää. Me olemme yhteydessä näihin operaattoreihin, toimijoihin tässä kysymyksessä. Sitten vielä viimeinen asia, joka saattaa myös olla hyvin tärkeä. Tämä liittyy tärkeimpien sopimusten notifiointiin Euroopan komissiossa, siis ex post notifiointiin. Tämä liittyy ja myöskin odotamme näitä ex ante notifiointeja, mutta tässä on kyseessä eri asetus, ei tämä. Meidän tapauksessamme siis nämä ex post notifioinnit tärkeimmistä sopimuksista ja tietysti myöskin energiatehokkuustoimenpiteet, jotka saattaisivat auttaa meitä hankalissa tilanteissa. Tämä on mm, hyvin selvä asia. Joten tässä suhteessa ei ole vaikeaa lisätä jotakin tähän ehdotuksemme. Kiitoksia oikein paljon kärsivällisyydestänne. Ja nyt sitten varjoesittelijät pääsevät ääneen ensimmäiseksi SD-ryhmän nimissä. Edustaja Griffin, olkaa hyvä. Thank you, Chair, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluan kiittää teitä puheenjohtaja lämpimästi oikein hyvästä yhteistyöstä toistaiseksi. Kaasunsannin turvaamista ei voida, toi, ei voida varmistaa yhden jäsenvaltion toiminnalla, vaan kyseessä on oltava EU-jäsenvaltioiden yhteistyö työn. Haluamme vahvistaa kestävyyttä ja aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, tarkistuksessa korostamme energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä, kaasun käytön vähentämistä ja toisaalta vientiriippuvuuden vähentämistä. Kun ajatellaan saannin turvaamista, niin tässä tulee huomioida myös EUn ilmastotavoitteet. Vaadimme myös ennaltaehkäiseviä toimia, jotta voidaan vähentää kaasun käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta. Niin ikään uutta infrastruktuuria tulisi rakentaa vain silloin, kun todellista kysyntää on Pyydämme komissiota arvioimaan myös kolmansien, jäsenvalti- kolmansien maiden tarjontaa. Esimerkiksi tässä voimme ajatella Yhdysvaltain tuotantoa ja hiilijalanjälkeä. Tarvitaan myös yhteenkytkentöjä kaasun ja sähkön välille silloin, kun ajatellaan kaasun toimitusvarmuutta. Tuemme alueellista yhteistyötä periaatteena niin, että on tällaisia hätätoimituskäytäviä kriisitilanteiden varalta. rajat ylittävät verkostot ovat tärkeitä. Ne vaativat tehostettua koordinointia niin, että periaatteet määritellään EUn tasolla, miten toimitaan kriisitilanteissa. Jäsenvaltioiden täytyy yhdessä laatia toimet niin, että on myös suunnitelmia hätätilanteen varalta yhteistyöstä. Kansalliset suunnitelmat totta kai säilyvät EU-suunnitelmien rinnalla – Koordinointia ei kuitenkaan saa estää silloin, kun suuria riskejä on tunnistettu. Yhteistyötä ehdotetaan, te itse esittelijänä sitä ehdotatte, niin että, niin että olisi tällaisia hätätoimituskäytäviä, että tässä me teitä tuenne, tuemme. On tärkeää selkeyttää, että Alueet eivät estä sitä, etteivätkö jäsenvaltiot voisi toimia oman alueensa ulkopuolella yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä toistaiseksi. Kiitos. Paljon kiitoksia Teresa puheenvuorostasi. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa varjoesittelijä ECRn puolesta edustaja Sesak Olkaa hyvä. Kiitos Minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette käyneet lävitse tärkeimpiä tarkistusesityksiä ja kommentteja. Ja tämä koska tämä on hyvin tärkeä mietintö ja totta kai meidän täytyy ottaa esille omia näkemyksemme ja kantoja. Me tiedämme, että mietintö luonnos kattaa monia kysymyksiä, jotka liittyvät kaasuntoimituksen varmuuteen, mutta totta kai tämä kaikki pitää nähdä laajemmassa puitteissa, jotka liittyvät Nord Stream 2-hankkeeseen, jota käytetään geopoliittisena välineenä tulevaisuudessa. Ja minun mielestäni selvästikin, jos katsomme mietintöä ja sitä, miten esittelijä on sitä luonnostellut, meidän pitäisi myös katsoa samalla sitä, mikä on alueiden rooli silloin, kun tulee siihen, miten puhutaan esimerkiksi harmonisointiin kaasujakelussa suojattuihin asiakkaisiin ja mekanismeihin, joita jäsenvaltioissa nyt voimme selvitä tällaisista hätätilanteista. Meidän pitää myöskin katsoa joitakin pitkän tähtäyksen kauppasopimuksia, joita on allekirjoitettu eri toimittajien välillä. Tämä on ensimmäinen kokous, ensimmäinen keskustelu, joka nyt on käynnissä tästä mietinnöstä. Ja tietysti jos me katsomme alkuperäistä asiakirjaa, silloin voisin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä kannasta, jonka esittelijä on tuonut esille, ja se on se, että tähän asti, jos katsomme nyt yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tällä alueella, niin tämä yhteistyö on ollut riittävää. Itse olen tehnyt jotakin tarkistuksia, ja minun mielestäni meidän pitää nyt pyrkiä vahvistamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä luomalla alueita, niin kuin itse esittelijä on maininnut. Meillä on EISA ja Euroopan järjestön ja myöskin Euroopan komission tulisi pyrkiä vahvistamaan määräyksiä, jotka liittyvät tällaiseen käänteiseen virtaukseen, joka liittyy kriisiin kaasun jakelussa. Ja totta kai tällaisia tilanteita pitää ottaa huomioon, pitää myöskin katsoa sähköalan toimijoita silloin, kun mietitään eri verkkotoimijoita. Ja totta kai pitää katsoa myöskin kaikkia toimijoita riippumatta siitä, mikä niiden koko on. Ja tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon tässä mietinnössä itsessään. Meidän täytyy saada lisää avoimuutta kaasusopimuksiin ja meidän täytyy pyrkiä samaan aikaan tilannetta verrattuna siihen, mikä on toimitus Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Ja selvästikin tämä on nyt asia, josta tulemme keskustelemaan kaiken kaikkiaan kokonaisuudessaan tulevassa työssä, jota me teemme eh, eri ryhmän kokouksissa. Ja haluan kuitenkin vielä kiittää esittelijää siitä, että hän on määritellyt nyt jo kokouksia ja niiden päivimääriä tälle ryhmälle. Tämä on nyt tärkeä mietintö ajatellen Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Paljon kiitoksia arvon kollega. Seuraavaksi Guen nimissä puheenvuoron saa edustaja Benito Ziluaga. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Yhtenä kommenttina minä äh, tämä äh, mikä täällä on mukana, tämä osoittaa sitä, että ihmiset laki seuraavat sitä ja katsovat, että tämä aihe on hyvin tärkeä. Niin, kun puhutaan kaasutoimituksesta tänä vuonna, niin tänään tässä, tällä viikolla on todellakin katsoa, että neuvottelut TTIP ovat käynnissä, ovat äh, vaikuttamaan tavalla elämään. Teksti, joka on vuotanut, joka koskee myönomaan oikeudellista sitoumusta, jolla pyritään poistamaan kaikki rajoitukset, jotka ovat olemassa tällä hetkellä luonnon maakaasun tuotamiseen, esimerkiksi Tämä esteiden poistaminen fossiilisten polttoaineiden vienniltä merkitsevän sitä, että saman aikaan ei kuitenkaan pohdita ympäristö- tai ilmastoasioita, ja se myöskin merkitsee sitä, että tähän liittyy tällaisia aggressiivisia edistämistekniikoita, kuten esimerkiksi särötys. Fossiilisten polttoaineiden kulutus saattaa myöskin vaarantaa ilmastotavoitteet, joista sovittiin Pariisin huippukokouksessa ja TTIPn osalta olemme sitä vastaan meidän mielestä Euroopan kaasun äh, jakelun turvallisuuden turvastrategian täytyy myöskin ottaa huomioon ne ilmastotavoitteet, joihin Euroopan unioni on sitoutunut, joten mikä tahansa uusi infrastruktuuri, sen täytyy ottaa huomioon myöskin äh, olemassa oleva kaasun tarve ja sen pitää myöskin etsiä aikaisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten on todettu kokouksissamme, ja myöskin parantamaan energia poliittisia parannuksia myöskin tämä huomioon eri muita tavoitteita. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega näistä huomioista. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta? Ei näytä olevan. Edustaja Tamburano, olkaa hyvä. Totta kai. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä työstä ja kiitoksia myöskin kompromissivalmiudesta joka suhteessa. Me pidämme hyvin myönteisenä suuria osia tästä ehdotuksesta, varsinkin mitä tulee rajat ylittäviin yhteyksiin myöskin EUn ulkopuolella. Tässä pitäisi ajatella esimerkiksi Sveitsiä ja on ole, jo olemassa olevia rajat ylittäviä yhteyksiä, nekin täytyy ottaa huomioon. mutta tätä vastakkausvirtaustahan ei ole vielä otettu huomioon, mutta se pitäisi ihan standardinomaisesti huomioida tässä. Se olisi hyvä, mutta mitä sitten tulee näiden alueiden muodostamiseen yksittäisistä jäsenvaltioista, niin tämä on kyllä hiukan omituista mielestämme. No ehkäpä näiden tulisi olla vapaaehtoisia liittoja, ja tämä saattaisi johtaa sitten myöskin päällekkäisyyksiin, niin kuin tuossa liitteessä yksi on esitetty. Mutta yksi kyllä aiheuttaa meille hiukan huolta. Yksi asia tässä asetuksessahan on kyse toimitusvarmuudesta ja kriisien välttämisestä, mutta ei, mutta ei tämä nyt saa johtaa siihen, että tässä rakennetaan täysin uutta infrastruktuuria. Me tiedämme, että osa EUn infrastruktuurista on vielä ali käytettyä, emmekä halua, että tässä nyt rakennetaan mitään uusia kaasulaitoksia tai lisää putkia, kaasuputkia ilman, että siitä olisi jotakin vaikutusten arviointia, koska tämä tarkoittaisi sitä, että tässä otetaan resursseja pois myöskin esimerkiksi uusiutuvilta energialähteiltä, ja tämä saattaisi sitten johtaa tietynlaiseen lock-in järjestelmään fossiilisten polttoaineiden osalta. No, eh, Saksan Greenpeaceiltä tuli eilen tieto vuoto, koska tämä eh, saattaisi eh, aiheuttaa sen, että tämä työskentelymme täällä tulee täysin hyödyttömäksi. Se huolestuttaa meitä. Tätä täytyy seurata vielä hyvin tarkasti. Sitten vielä pari huomiota tämä lock-in ja energiapolitiikka. Tässä on totta kai olemassa laki ja sitten nämä ilmastolait, jotka tässä tulevat käyttöön. Totta kai tässä on myöskin luonnonlakeja, esimerkiksi painovoiman laki. Esimerkiksi lentokonehan laskeutuu jossain vaiheessa. Ja tietysti kaasu on hyvin tärkeää, jotta laskeutuminen tapahtuu paremmin, mutta mutta tarkoituksenahan on päästä eroon riippuvuudesta fossiilista energiasta täällä Euroopassa. Ja tärkeää on, että tässä ei jouduta lock-in-ilmiöön. Haluaisin vielä jatkaa, mutta aikani on jo loppu ja niin päin lisää nyt enää mitään. Kiitoksia paljon. Tästä seuraava kollega Sean Kelly. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvästä työstä tässä aiheessa. Kaasun toimitusvarmuus totta kai on meille tärkeä kysymys. Nyt tähän asiaan todella paneudutaan. COP21 sopimuksen aikaansaamisen jälkeen Pariisissa. Ja valiokunta totta kai aiheita työstää. Kaasu on kaikista ympäristöystävällisin fossiilista polttoaineista ja se on vielä kanssamme vuosikausia. On tärkeää varmistaa, että toimitusvarmuus toteutuu Euroopassa ja katsoa, mitä tälle asialle voidaan tehdä. Totta kai täytyy myös monipuolistaa toimitusreittejä mukaan luettuna nesteytetty maakaasu. Se on hyvin tärkeää omassa maassani. Nyt kun Brexit-äänestystulos on tiedossa, niin mehän olemme hyvin pitkälti riippuvaisia yhdestä toimittajasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta nimittäin. Tällä hetkellä meillä on vaihtoehtoja, mutta ne poistuvat 50 vuoden kuluttua. Eli olemme täysin riippuvaisia yhdistyneestä kuningaskunnasta, joka ei enää ole sitten unionin jäsen, jos Brexit toteutuu. LNG on siis meille hyvin tärkeä monipuolistamisen mahdollisuus. En oikeastaan ymmärrä tätä TTIPin vastaista puhetta. Eihän se ole sen kummempi kuin mikä muukaan kauppasopimus. 28 jäsenvaltiota plus neuvosto ja parlamentti ovat antaneet myöntymyksensä sille, että neuvottelut jatkuvat. Niiden tulisi antaa jatkua ennen kuin sanomme sitten, olemmeko vastaan vai puolesta. Emme me tässä vaiheessa tiedä, mikä tilanne on. Olen myös jossain määrin huolestunut siitä, että pidetään liian suuressa arvossa Greenpeacein tai kenenkään mukaan vuotoja, kun ajatellaan sitä, että Greenpeace on tällaisissa vuodoissa mukana ja me sitten suurentelemme näitä asioita, niin täytyy muistaa, että me olemme kuitenkin valittuja parlamentin jäseniä. Meidän on noudatettava aivan legitiimejä käsittelytapoja, on varmistettava toimitusten turvallisuus Eurooppaan ja tämä on se prosessi, jossa me yritämme päästä eteenpäin. Tuen puheenjohtajaa ponnisteluissa, jotta varmistetaan se, että saamme toimitusvarmuuden toteutetuksi Eurooppaan. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia kollega. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe ketään, joten pyytäisin Euroopan komission luotettavinta edustajaa hiljattain, ei ehkä vielä yleisellä tasolla, herra Stefan Moser energiapääosastolta, pääjohtaja sieltä. Kiitoksia paljon, että olette tullut tänne valiokuntaan. Kiitoksia herra Busek näistä ystävistä sanoista, että kutsutte meidät tähän keskusteluun. Kiitoksia myöskin arvon jäsenille näistä puheenvuoroista ja siitä, että olemme saaneet olla teihin yhteydessä useaan otteeseen jo. Tämä on yksi ensimmäisistä energiaunionin liittyvistä asioista. Tarkoituksena ei ole ainoastaan parantaa energian toimitusvarmuutta, vaan myöskin tässä vaikuttaa energiatehokkuuteen, kestävyyteen, ilmastoon erityisesti. Ja COP21 on menestynyt erittäin hyvin. Ja tässä nyt sitten mietitään kaasun roolia. Kaasu, kaasulla on merkittävä rooli meidän mielestämme. Ja tässä täytyy tietysti uudistuvien energia lähteiden tukemisen ohella täytyy, täytyy myöskin vaikuttaa tähän, mutta ei kuitenkaan kotitalous käytössä ei pystytä vähentämään niiden käyttöä, mutta mm, tuonti on, tuonti on vallalla pitkään, joten kaikki nämä toimenpiteet Euroopan unionin sisällä, niiden täytyy pysyä ajan tasaisina, Meidän pitäisi välttää, niin kuin useat jäsenet ovat osoittaneet, että emme tässä Äh, rakenna liikaa tämän varan, joten meidän tulisi rajoittaa uuden infrastruktuurin rakentaminen. Minimiin pitäisi käyttää paremmin sitä, mitä meillä jo on. Pitäisi yhdistää näitä ja pitäisi jäsenvaltiolle aina mahdollisuus äh, päästä useaan kaasun lähteeseen ja pitäisi varmist- saada aikaiseksi varmistusta eri toimitushäiriöille. Ja tässä yhteydessä meidän pitäisi välttää myöskin tätä hiilen lock-inia. Meillä pitäisi olla minimalistinen lähestymistapa uusiin rakennelmiin, eli yhdistää paremmin se, mikä meillä jo on. Ja mä, minä uskon, että me onnistumme tässä. Meidän täytyy myöskin edistyä hyvin paljon kaasun toimitusvarmuuden parantamisessa. Olemme korostaneet, ja herra Busek myöskin teki yhteenvedon näistä tärkeimmistä elementeistä, alueellinen yhteistyö. Me olemme hyvin tyytyväisiä Euroopan parlamentin lähestymistapaan, joka valittiin tähän aiheeseen. Hätätoimituskäytävät on lisätty täydennyksenä, jotta voitaisiin parantaa tätä analyysiä. Myöskin Entsolla voi olla merkittävä rooli, että saataisiin kaikki asiantuntijuus mukaan tähän, jota jäsenvaltiot voivat käyttää sitten myöskin tulevissa riskinarvioinneissaan ja alue, alueellisten suunnitelmien kehittämisessä. Tähän tarvitaan alueellisia elementtejä, eh, eli jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden osoituksen, mutta täytyy olla myöskin todellista keskustelua alueellisella tasolla, eh, jota voitaisiin sopia niistä toimenpiteistä, jotka eivät vaikuta kielteisesti toisiinsa ja pitäisi olla myöskin sopimus rajat ylittävistä toimenpiteistä. Ja tämä meidän näkemyksemme mukaan on kaikkein tärkeintä, että pidetään kiinni todellisesta järkevästä yhteistyöstä. Sitten yhteisvastuu, niin kuin herra Busek korosti aivan alussa, on viimeinen toimenpide. Tämä on todellakin asia, joka on todellisen energiaunionin symboli, ikään kuin varmistusmekanismina – Joten meidän täytyy varmistaa, että käytännön toimet onnistuvat. Meillä on kaasukoordinaatioryhmä syyskuussa ja tätä tarkastellaan yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta saadaan enemmän selkeyttä siihen, että mitkä ovat ne elementit, jotka vaativat lisää työtä ja jotka saattaisivat vaikuttaa myöskin tähän lainsäädäntöehdotukseen tai komission ehdotukseen. No sitten sopimusten avoimuudesta me olemme pyrkineet löytämään tasapainon se, siinä suhteessa, että mikä on tärkeää, mitä jäsenvaltioiden täytyy tietää mahdollisista rajoitteista, ja hallinnollinen taakkaa tulisi pitää minimissä. Tämä on ex post lähestymistapa, niin kuin herra Busek mainitsi, jolla on tietysti myöskin häiritsevä vaikutus ja, ja sitten, että nämä rajoittavat lausekkeet jätettäisiin pois. No, energiayhteisö meidän näkökulmastamme on hyvin tärkeä laajennus näissä toimissamme, jotta pystytään toimitusvarmuus takamaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Länsi-Balkanin, Ukrainan, Moldovan alueella. Ja tästä hyötyvät kaikki, eli tässä nyt ei ainoastaan auteta energiayhteisöä, me voimme myöskin hyötyä energiayhteisön varoista ja myöskin antaa näitä resursseja käyttöön yhdistämällä kustannukset ja tulos. Ja näin voidaan sitten kaasun toimitusvarmuutta parantaa. Totta kai tässä on myöskin lukuisia muita elementtejä, joita jäsenet ovat ottaneet esille. Suojattu asiakas, suojatut asiakkaat on yksi näistä. kestävyys ja pyri, se, että pyritään välttämään se, että tulee näitä kaasuvuotoihin liittyviä haittoja, nämä mainittiin myöskin eilen. LNGn osalta meidän täytyy tässä tehdä tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja sääntelijöiden kanssa maailmanlaajuisesti. Tämä on asia, joka on työmme, työssämme mukana jatkuvasti ja sitä täytyy käyttää myöskin muilla foorumeilla, joten kiitoksia oikein paljon, että annoitte meille mahdollisuuden olla täällä. Oikein mukavaa kesää. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, paljon kiitoksia ensinnäkin loistavasta yhteistyöstä. Varmasti nyt ymmärrämme helposti toisiamme voisimme olla eri mieltä joissakin kohdissa, näissä tärkeimmissä, joista olemme keskustelleet hyvin avoimesti, joten kiitoksia tästä. Se, mitä Teresa te korostitte, eli nämä hätätoimituskäytävät taisivat vastata joihinkin epäilyihin tai kysymyksiin alueiden välissä yhteistyössä – Tämä on myöskin vastaus kollega Tamburalle. Pyysitte joustavuutta. Jos tähän lisätään lisäyksenä, ei minään pääratkaisuna, nämä hätätoimituskäytävät alueillemme. Tämä on joustavuutta. Se eurooppalaiset kansalliset kaasun toimitusoperaat raattorit äh, käyttäisivät tätä ja komissio hyväksyisi tämän. Ensot ovat äh, varautuneita tämän kaltaiseen toimintaan, joten ovat valmiita tukemaan meitä. He edustavat 28 jäsenvaltiota ja toimia, jotka ovat valmiina yhteistyöhön identifioimaan, eivät rakentamaan, koska se vie aikaa identifioimaan nämä hätätoimituskäyttävät. Totta kai meillä on ongelmia, niin kuin Sean korosti, sillä yksi alueistamme saattaa kadota. Tämä ei ole mikään muodollinen pyyntö. Brit, brittihallitus ei muodollisesti pyytänyt vielä, joten alue on vielä meillä. Mutta ilman Iso-Britanniaa Tämä on se tulevaisuus ja korostit tätä hyvin tärkeää kysymystä. Ja sitten myöskin herra Cesak, jos kaikki sopimukset täytyy notifioida, niitä on tuhansittain Euroopan unionissa, jotkin niistä eivät ole mitenkään ratkaisevia turvallisuutemme kannalta. Eli tärkeimmät kaasun toimitus, toimituksen kannalta Euroopan unionin jäsenvaltioille. Tämä on se kaikkein tärkein, ei se, että mennään turhin yksityiskohtiin. Eli tässä nyt on ehkä hiukan ristiriitaa näkemystämme välillä, mutta kaikki, joka meillä nyt on edessämme, niin toivon, että pohdut, pohditte saannin turvaamista hyvinkin syvällisesti seuraavien viikkojen aikana – voitte levätä seuraavat viikot ja käyttää kaasua missä tahansa EUn alueella, missä haluatte. Mutta kiitoksia oikein paljon hyvästä yhteistyöstä. Ja tämä on tärkeä ja luotettava mietintö meidän kuluttajillemme. Ne ovat tärkeitä, mutta myöskin energialan yrityksille, koska emme voi tehdä mitään ilman energiasektoriamme. Joten meidän tulisi aina muistaa energiasektorimme, jos haluamme auttaa kuluttajiamme. Paljon kiitoksia kollegat tästä hyvästä keskustelusta. Ja kova työ jatkuu sitten elosyyskuun vaihteessa. Ja sitten siirrymme kohtaan 14. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä ennen lomaa. Viimeinen aihe on muut asiat, no tämä nyt siis ei olekaan viimeinen. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit. ETS, päästökauppajärjestelmä, esittelijämme Frederik Federli. Ja tässä sovelletaan 54 artiklaa vahvistettu yhteistyö. Tämä liittyy kaasun puutteeseen. Tässä on paljon tarkistuksia. 180, 47 on esittelijä esittänyt, joten me tiedämme, että ITRE valiokunta ei ole tässä missään johtoroolissa, niin silti tämä on ratkaisevan tärkeä mietintö, joten keskustelu on tärkeää myöskin teollisuutemme kilpailukykyä ajatellen ja myöskin kun ajatellaan ilmastotavoitteita. Esittelijä Frederik, anna nyt puheenvuoron teille. So much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tärkeässä aiheessa olemme kiitollisia, että meillä on Itren vahva edustus ja kanta tässä puheenjohtaja Buseketu rintamassa. Nyt me olemme eh, Envin kanssa aika lailla samoilla linjoilla päästökauppajärjestelmästä. Tämä on hyvä asia. Myös tässä lausunnossa olemme keskittynyt eh, nimenomaan ETS, mutta toki siinä käsitellään myös muita kysymyksiä. Mehän kävimme valiokunnassamme keskustelua aiheesta. 780 tarkistusta kollegat ovat parlamentista esittäneet ja Yritän nyt käsitellä niitä keskittyen keskeisiin kysymyksiin, jotka ovat ITRElle kaikista tärkeimpiä. Ensinnäkin kustannustehokkaat päästövähennykset, hiilivuoto, innovaatiot, energiamarkkinoiden integrointi ja Pariisin sopimuksen pohjalle rakentaminen. Ensinnäkin hiilivuoto. Tässä pyritään täsmälähestymistapaan ja toisaalta menemme myös komission ehdotuksen suuntaan, jossa on tämä binäärilista. Täytyy katsoa, mikä loppuratkaisuolo, mutta minä valmistelijana ja myös varjo esittelijät tekevät kovasti työtä, jotta varmistamme sen, että ITRE, ITREssä on enemmistö tämän lausunnon takana. Kompromisseja täytyy siis tehdä. No sitten tuotantopäivän suhteen näyttää siltä, että enemmistö tälle löytyy. Sitten vertailuarvot. Eri tarkistuksissa on eroja. Jotkut ovat pyytäneet täyttää uutta tiedonkeruuta ja toisaalta komissio ehdottaa määräisiä vertailuarvoja. Jos koko tiedon keruu toteutettaisiin, niin voi olla, että tässä sitten varhain liikkeelle lähtiöitä sitten rangaistaisiin ne, jotka ovat investoineet varhaisvaiheessa ja ovat jo teknisten rajojensa ääripäässä sen suhteen, mitä on mahdollista saavuttaa päästöjen vähentämiseksi, heitä rangaistaisiin. Voisi olla hyödyllisempää keskittyä niihin, jotka eivät vielä ole toimineet eh, niin paljon kuin teknisesti olisi mahdollista. Todennäköisesti päädymme jonkinlaiseen kompromissiin näiden kahden ääripään välillä. No sitten epäsuorat kulut ja kompensaatio. Tässä on mahdollisuuksia eri suuntiin. Jotkut vaativat vapaaehtoisia kompensaatioita, jotkut eivät halua niitä lainkaan. Ja sitten on niitä, jotka haluavat pakollisia kompensaatioita sääntöjen mukaisesti. Ja sitten, että tällainen järjestelmä pitäisi perustaa Euroopan tasolla. Tämä onkin vaikea pähkinä portavaksi, mutta varmasti tässäkin onnistutaan. jotta löydämme kompromissin, joka ei sitten tähän korjauskertoimeen vaikuta, tulee olemaan vaikea haaste. Olen kuullut varjoesittelijöiltä, että tämä on yksi pääpyrkimyksistä. Eli ne, joille luvataan ilmaisjako, todella voivat siitä hyötyä, eivätkä sitten joudu maksamaan tämän korjauskertoimen takia, niin kuin nyt näyttää käyvän noin 20 prosentille ilmaisjakoon osallistuneista. Monet ryhmät ovat samaa mieltä kanssani siitä, että tarvitaan suurempi innovaatiorahasto niin, että se voisi olla hyvä väline, jolla päästään vähähiiliseen teknologiaan. No sitten pitäisikö nämä ilmaiskiintiöt hakea tästä huutokaupattavasta osuudesta, vaikka, il, vaikka ilmaisia on pareista. Siitä on erimielisyyttä. Tarkistuksesta käydään laaja keskustelua sen suhteen, miten eri äh, rahastoja voidaan tukea, miten rahastot rahoitetaan, turvaudutaanko huutokauppaan vaikka näihin ilmaisjakovaroihin. Sitten integroidut energiamarkkinat ja siirtymäkausi kun ajatellaan matala tuloisempia jäsenvaltioita. Monet tarkistukset menevät siihen suuntaan, että halutaan avoimuutta ja halutaan pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden mukaisia hankkeita tukea. Monet tarkistukset menevät kuitenkin päinvastaiseenkin suuntaan. Hallintorakenne ja se, miten rahastoja käytetään, on hyvin tärkeää, jotta kilpailua ei vääristetä energiamarkkinoilla, sähkömarkkinoilla ja jäsenvaltioiden välillä. Tämä tarkoittaa selkeäsanaisesti sitä, että EDSS ei pidä toimia päinvastoin kuin mihin pyrimme energiaunionityössämme. Hyvä, että päällekkäisyyttä on voitu välttää ja kielteisiä vaikutuksia eri osa-alueiden välillä. Sitten lopuksi Pariisin sopimuksen pohjalta on hienoa nähdä, että ETS ja Pariisin sopimuksen pohjalta tehtävä työ saa tukea mitään suuria johtopäätöksiä tässä vaiheessa ei voida vielä tehdä niin, että Pariisin kokouksen jälkeen tehtäisiin huomattavia muutoksia. Pariisin sopimusta tulee käyttää toimien perustana eri hallitusten toimissa sen suhteen, mitä täytyy päivittää ja mitä taas ei tarvitse päivittää Euroopan tasolla. 2023 olisi oikea aika tarkastella tilannetta ja tehdä oikeat laskelmat. Ne, jotka ovat käyneet lävitse kaikki 720 tarkistusta, olette havainneet, että sitten on sellaisia kysymyksiä, joissa ei ole jaettua toimivaltuutta. Niistäkin täytyy jonkinlainen kanta hyväksyä. Minä olen valmis käärimään hihat ja varmistamaan, että saamme sellaisen enemmistön, joka varmistaa työmme myös ENVI-valiokunnassa ja sen, että saamme myös enemmistön tuen täysistunnossa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Kasapuolen puolesta Rova de Castillo, Vera, joka kurvaa tässä Madame de Langen. Aivan. Esther de Langen valitettavasti ei voi olla paikalla tänään. Haluaisin lukea seuraavan kommentin. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää ei pelkästään esittelijää ja varjoesittelijöitä, vaan myös muita valiokunnan jäseniä ponnisteluista. Olemme tutkineet yli 700 tarkistusitystä, jotka esitettiin valiokunnassamme. Olin iloinen niin, että monet huolenaiheet, jotka on otettu esille teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen taholta, ovat sellaisia, että jäsenet eri poliittisista ryhmistä jakavat näitä näkemyksiä ja ovat tehneet tarkistuksia, joilla kautta saadaan asianmukainen pohja työlle. Ja pyytäisin, että esittelijä pyrkisi etsimään todellisia kompromisseja omalla työllään, mikä oli helppoa. Ja tulee benchmarkeihin, minusta on tarvetta realistisemmille ja ajantasaisimmille benchmarkeille. Ajattelen tätä tulossa olevaa kauppajaksoa. Me tarvitsemme hyviä tuloksia, mutta ajattelen kuitenkin tulevia keskusteluja on, on pystymme määrittämään ensimmäiset ratkaisut ja sen, miten käsitellä niitä päästöjä, joita voidaan välttää. Jos katsotaan näitä ratkaisuja, niin sanoisin, että monet ryhmät ovat tehneet tarkistuksia, jotka tähtäävät dynaamisempaan lupien myöntämiseen. Minusta tämä dynaamisempi toiminta merkitsee sitä, että niitä jaetaan oikeudenmukaisemmin, jotta elämästä ei tulisi liian vaikeaa. PK-yrityksille niiden pitäisi pystyä itse suuremmassa määrin päättämään, haluaisivatko ne osallistua ETS vai ei. Yritykset itse eivät oikein tiedä, mikä on paras niille ja miten he pystyisivät tekemään kustannustehokkaimmat ratkaisut se, että kompensoidaan välilliset kustannukset, niin, niin, niin, niin osaltaan monia ehdotuksia, joissa puhutaan harmonisoitumista menetelmistä. Meistä tämä on hyvä ajatus, että saadaan reilumpaa, harmonisoidumpaa korvaamismenettelyä, mikä merkitsee sitä, että saattaisiin kaikille yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Niin kuin tiedätte, kansanpuolueryhmä ei tue suoraa yhteyttä hiilivuotoon. Alden esittäneet, että myöskin vihreät ovat tehneet esityksiä. Esitykset poikkeavat toisistaan, mutta niissä on kuitenkin yksi asia yhde, yhteinen. Mikään niistä ei lähde liikkeelle luotettavista tiedoista. On paras tukea niitä, jotka näyttäisivät olevan oikeudenmukaisempia, mutta miten tämä voidaan laskea tästä syystä yhteydessä tunnettuihin epäkäytännöllisiin epäkäytöllisiin piirteisiin, joita läheisyystavalla on. Kansapuolen ryhmä on päättänyt keskittyä muihin ratkaisuihin, joilla voitaisiin käsitellä hiilivuotoa, jotka juuri on mainittu. Sen lisäksi usko, että parempi tasapaino vapaiden lupien ja huutokauppojen välillä on yksi tällainen. Kansapuolen ryhmä on valmis, valmis osallistumaan taistelun neuvoston kanssa, mutta siitä on tullut oikeastaan vähemmän taistelua siksi, että neuvoston sisällä pyritään myöskin saamaan aikaan muutoksia siihen, mitä suhtaudumme näihin vapaisiin päästölupiin. Nämä voisivat olla hyvin tärkeitä vähennettäessä sitä, että laukeaa diskriminoiva väline, kuten tekijä, joka on eri yritys, teollisuudenalat ylittävä tämä ottaisi huomioon niitä huolenaiheita, jotka teollisuudella on ollut. Joten herra Fedelei ja viittasi, että hän haluaisi lähestymistavan, joka on yhteen kokoava, osallistava. Haluaisin korostaa, että jos me haluamme, että hänen lausuntonsa menestyy, kompromissien tulee heijastella tämän valiokunnan yhteistä suuntaa. Odotan mielenkiinnolla työn jatkamista kaikkien osallisten kanssa. Kiitos. Kiitos. Kiitos Pilar. Ja nyt SDn puolesta varjoesittelijä Eduard Martin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Hihat todella on käärittävä, ei pelkästään kompromissien aikaansaamiseksi, vaan ihan senkin takia, että meillä on paljon työtä viisi viikkoa Itressä aikaa ja sitten kesän jälkeen keskustelut käyvät kiivaina. Varmasti tarvitaan ainakin yksi varjokokous viikossa, voipa olla, että jopa kaksi teknisiin kokouksiin. Eli on hyvä, että meillä on nyt Itrevalion valiokunnan kokous ennen kesätaukoa. Voin kuulla tässä muiden kantoja ja myös komission kannan. Nyt näyttää siltä, että komissio ei oikeastaan tiedä, mihin päin ollaan menossa. Tässä on jo vetkuteltu Ilmasto-osaston pääjohtaja myönsi hyvin pian, että tässä on ongelma äh, hiilipäästöjen liian matalan hinnan suhteen. Sitten Brysselissä äh, kuulimme julistuksen siitä, että 2015 ehdotus on tehty ja markkinat eivät ole kehittyneet aivan niin kuin odotettiin. Minkälaista avausta ei ole tapahtunut esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen suhteen, eikä minkäänlaista maltillista ehdotusta ole tehty esimerkiksi niin, että olisi lineaarisia vähennyksiä. Nyt sitten kun otetaan huomioon viimeisimmät tiedot ja Thomson Reutersin laskelmat, niissä arvioidaan, että jos ei olla 2,4 prosentissa lineaarisia vähennyksiä aina vuoteen 2030 mennessä, ei päästä edes tavoitetasoon alarajalle vuoteen 2050 mennessä. Haluaisin myös palata siihen, että tuonti otetaan huomioon ets 2015 37,7 miljoonaa terästä tuotiin Euroopan markkinoille OECDn tietojen mukaan. Jos näihin olisi sovellettu samoja sääntöjä kuin EU-ssa tuotettuun teräkseen, eli päästöistä pitäisi maksaa vertailuarvojen verran, niin tämä olisi tarkoittanut huomattavia kustannuksia ja sitten yritykset olisivat voineet käyttää näitä kiintiöitä yli 3 miljardia euroa. Mutta meillä näyttää olevan liikaa budjettivaroja täällä Euroopassa ja sitten tällaiset tuotot voidaan jättää keräämättä. Vahva paine on nyt kiintiöiden suuntaan niin, että kiintiöitä myönnettäisiin ilmaisjaon kautta jos kiintiöitä myönnetään ilmaiseksi, tuemme teollisuutta ja jos niitä rajoitetaan, niin sitten olisi teollisuuden vastainen. Tämä on se yleinen ajattelutapa. Ja tässä unohdetaan investoinnit, joka kuitenkin on ETS-järjestelmän keskiössä. Kun ajatellaan investointeja ja ilmaisjakoa, niin tässä sitten mennään kovin nopeasti eteenpäin tai sitten erehdytään todellisista tavoitteista. Jos ilmaisjako jatkuu, niin sitten täytyy kyllä ruuvia vielä kiristää, jotta tästä ei, ei hyödytä turhaan. Meillä on historiallisia tietoja, joiden pohjalta täytyy sitten saada aikaiseksi dynaamisempi järjestelmä. Tässä pääsemme vaiheeseen neljä. Täytyy myös varmistaa, että tämä hyöty käytetään investointeihin, eikä se kaikki mene vain osakkeenomistajien hyödyksi. Ja täytyy tarvittaessa korjata väärinkäytöksiä ja antaa myös äh, sanktioita näistä. Täytyy myös kilpailun vääristymää sisäisesti korjata, joka tällä hetkellä liittyy näihin epäsuoriin kustannuksiin. Ja jos todella halutaan tämä ongelma lopettaa, niin on vain kaksi vaihtoehtoa. Eli kaikki kompensaatiot pitäisi lopettaa. Tämä on vihreiden ehdotus, siinä on omat etunsa, mutta se vaikuttaa totta kai sähköä käyttäviin laitoksiin huomattavalla tavalla. Kaikki tietävät, että että hiili, vähähiilisyyden saavuttaminen vaatii aikaa, tai sitten täytyy olla jonkinlainen keskitetty eh, järjestelmä, jota me puolustamme. Ja sitten täytyy muistaa sosiaaliset tukitoimet tässä siirtymävaiheessa. Se on juuri siirtymärahaston tarkoitus. Tätä myös AY-liike on tukenut ja mekin sitä tuemme. No sitten vielä varsinaisen aiheeseen. Kun ajatellaan innovaatiorahastoa, niin me ehdotamme, että se olisi Eh, noin 600 miljoonan arvoinen. Se olisi hieno väline näissä ilmaisjakokysymyksissä. Eh, sillä kannustettaisiin innovointiin. Eh, jos haluamme suojella ilmastoa ja yhtä aikaa kehittää teollisuutta. Sitten kun ajatemme solidarisuusvälineitä, artikla 10c ja modernisaatiorahasto, se mahdollistaa tasapainon niin, että voimme olla yhtenäisiä ja tasapainoisia ja lainsäätäjän ominaisuudessa voimme noudattaa ilmastotavoitteita, jotka olemme määritelleet, sekä myös niitä sääntöjä, jotka takaavat meille avoimuuden valintaprosessissa. Näiden periaatteiden pohjalta, jos poliittiselle mm, viranomaisille jätetään näiden välineiden valinta, niin sitten käy niin, että paikallisesta realiteeteista ollaan kovin kaukana, kun virkamiehet tekevät päätöksiä. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia, kollega. Edustaja Henkel, varapuheenjohtajamme, on myöskin varjoesittelijä ECRn nimissä. Olkaa hyvä. And thank you. Kiitos puheenjohtaja. This, uh, great. Herra Fedeli on tehnyt hyvää työtä. Minun kokemukseni esittelijänä on osoittanut minulle, että me olemme piittaamatta jatkuvasti kahdesta asiasta, globaalistumisesta, joka koskee taloutta, ja, ja toisaalta ilmasto-ongelmien maailmanlaajuisuuteen. On olemassa kaksi tavoitetta, jotka tavallaan ovat ristiriidassa, ilmastotavoitteet ja, ja jälleen teollistamisen tavoite Euroopassa. Me emme vain puhu hiilivuodosta, me puhumme myös työpaikkavuodosta. Minä puhun kahdesta asiasta. Toisaalta beginning that I do not support this tier. kerroksittainen lähestymistapa. Ja minusta meidän pitäisi suuntautua komission esityksen mukaisesti. Mitä tulee tähän äh, huutokauppajärjestelmään, te olette kaikki lukeneet varmastikin belgialaisen paperin, joka osoittaa, että 50 prosentin osuus ei vastaa muuta tietoa, jonka on komission raportin perustana, jotta voitaisiin tulos olisi parempi, BG tekee ehdotuksia, joita voitaisiin miettiä – eli 57 suhteessa 43 prosenttiin. Sitä pitäisi oikaista, jotta saataisiin enemmän kasvua ja työpaikkoja. 57-43 suhde on hyvin vaikea hyväksyä. Sertifikaatit siis nämä ilmaiset sertifikaatit joita ei käytetä, niitä ei tulisi saattaa huutokauppattavaksi, vaan niiden pitäisi siirtyä tähän ilmaisten kategoriaan. Uskon, että jos kuljemme tätä tietä, meillä on mahdollisuuksia jopa 55-45 eh, järjestelmän kautta oikaista kahta eri tavoitta, hiilivuotoa vuotoa ja työpaikkavuotoa. Ja lopuksi haluaisin todeta, että nykyaikaistaminen, nykyaikaistamisrahaston, sitä tulisi hallinnoida jonkin maan eikä pankkien tai komission. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dalunde vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa muistuttamalla direktiivin päätavoitteesta ja EU-päätöskauppajärjestelmästä, e järjestelmästä, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin sopimuksen mukaan. Ja tärkeää on se, että ei enää tueta julkisesti fossiilisia polttoaineita. Meillä on mahdollisuus poistaa hiiliä ja myöskin poistaa artikla 10c ja päättää nämä kohdat ja ei pitäisi enää tukea hiilipohjaista energiantuotantoa. Analyysit ovat osoittaneet, että sen sijaan, että eriytettäisiin näitä energialähteitä, niin kolme maata, joiden osuus on 25 prosenttia näistä, käyttävät artikla 10c-välinettä kasvattamalla mm, fossiilisten polttoaineiden kapasiteettia ja käyttävät hiiltä ja myöskin kasvattavat näin hiilen käyttöä. Sen sijaan, että tuettaisiin näitä järjestelmiä, niin EUn pitäisi tarjota järjestelmiä tätä siirtoa varten, jotka olisivat Euroopan unionin ilmastotavoitteiden mukaisia. Tästä syystä ehdotan, että poistettaisiin artikla 10 ja tämän sisään kaksinkertaistettiin modernisaatiorahaston osuus. Kunnianhimoisessa nykyaikaistamisrahastossa jäsenvaltiot saisivat välineen, jonka avulla voitaisiin helpottaa energiasektorin siirtymistä, siirtymävaihetta. Kollegat, tässä pitäisi puuttua näihin epäsuoriin hiilimaksuihin ja niiden kompensointiin, koska tämä on tuki saastuttajille. Saksan hallitus maksaa tukia teollisuudelle ainoastaan, jos ne solmivat sopimuksia CO2-saastuttajien kanssa ja jos nyt sitten saadaan puhtaalta energian tuottajalta valtion tukea ei myönnetä. Saksa jakaa valtion tukea 800 miljoonan euron edestä 2013-2015 vuosina ja jatkaa samanlaisia summia vuoteen 2020 mennessä. Ja me tarvitsemme kaikki kannustimet tässä, jotta voimme mennä samaan suuntaan. Nämä tuet menevät täysin päinvastaisen suuntaan, mutta se, että tuettaisiin teollisuutta tarpeen vaatiassa, niin sen sijaan, että annettaisiin näitä vapaita päästöoikeuksia saastuttajille, niin tässä nyt täytyy teollisten prosessien vähähiilisyyteen, sitä täytyy siis edistää, jotta voidaan pitää kiinni Pariisin sopimuksesta. Tästä täytyy varmistaa, että teollisuus voi täysin käyttää uutta innovaatiorahastoa. Tämän täytyy olla houkuttelevaa ja kunnianhimoinen ja tukea yleisiä innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan jakaa nopeasti ja hyväksyä Euroopan laajuisesti. On hienoa tehdä yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa ja toivon, että parlamentti ja ITRE-valiokunta eivät jätä hyödyntämättä tätä mahdollisuutta, että saataisiin aikaisemmin kunnianhimoista ja koherenttia lainsäädäntöä. Paljon kiitoksia kollega. Ja seuraavaksi edustaja Silikiotis, varjoesittelijä ja koordinaattori GUEsta. Puheenjohtaja, minäkin haluan kiittää esittelijä Fedeleitä kompromissitarkistuksista, joita hän on tehnyt. Todennäköisesti GUE NGLn tarkistuksista on jo käynyt ilmi, että Mielestämme uudistuksella tulisi vähentää hiilipäästöjä, jotta pääsemme ilmastotavoitteisiimme. Sen takia vaadimme tiukempia toimia suurimpien saastuttajien osalta. Ilmaisjako riski aloilla on suunnattava ja tällä tavalla voidaan varmistaa että nämä teollisuuden alat, jotka niitä todella tarvitsevat, voivat niistä hyötyä. Hiilivuodosta katsomme, että toki ongelma on vakava, mutta työpaikkojen vuotaminen on niin ikään vakava ongelma. Me olemme nyt talouskriisin keskellä. Meidän on tehtävä kaikemme, jotta voimme varmistaa, että pienteollisuus ja pk-yritykset erityisesti etelässä jotka nyt kärsivät tästä teollisuuden alasajosta ja korkeasta työttömyystasosta EU-ssa, eivät enempää kärsi. Eli komission ehdotuksessa halutaan sellainen päästökauppajärjestelmä, joka tukee suurteollisuutta. Sehän on ilmastonmuutoksen pääsyyllinen. Ja se saa myös ylimääräisiä hyötyjä muun yhteiskunnan kustannuksella. On tärkeää, että kaikki ovat mukana tässä. Jäsenvaltioiden edustajat kaikista jäsenvaltioissa on huomioitava, ei vain muutamista jäsenvaltioista. Täysi avoimuus täytyy saada toteutetuksi ja resurssit täytyy hallinnoida oikein. Pitäisi auttaa niitä maita, joiden BKT on 60 prosenttia tai sen alle EUn keskiarvosta viitevuotena ei tulisi käyttää vuotta 2013, vaan tämän jälkeisiäkin vuosia 2014 ja 2015. Tämä talouskriisin takia ja budjettisäästöjen takia monet jäsenvaltiot ovat siinä jamassa, että viime vuosina BKT on laskenut dramaattisesti, eli ne tarvitsevat todella modernisaatiorahaston tukea. Kreikka on malliesimerkki juuri tällaisesta ongelmasta. Me aiomme osallistua rakentavasti keskusteluihin niin, että voisimme yhdessä saada mahdollisimman monta kompromissitarkistusta aikaiseksi. Tällä tavalla mielestämme valiokunnan kanta parlamentaarisella tavalla viedään eteenpäin. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Dan Niika. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan toivottaa herra Federelle menestystä, kun tarkistuksia on näin paljon. Ja toivotan menestystä myös siinä mielessä, että nyt on todella taistelu sen puolesta, että saataisiin parhaat ajatukset kokoon ETS-järjestelmän uudistamiseksi. Nyt haluaisin sanoa seuraavaa. Me puhuimme lounastauolla eh, kasvatuneen kohonneista energiahinnoista ETS-säkin on kysymys samasta asiasta, mitä siitä, että energiahinnat tulevat nousemaan. Ja minä kysyn nyt vain, jos näin on, mitä sitten tapahtuu Euroopan teollisuudelle? Me käytännössä katsoin puhumme Euroopan teollisuudessa tulevaisuudessa enää käyttäen menen ajan aikamuotoja – mitä sitten tulee myöskin energiaköyhyyttä? me puhumme 50 miljoonasta Euroopan kansalaisista, jotka eivät pysty maksamaan sähkölaskujaan. Mutta jos sähkön hinta edelleen nousee, tulemme pääsemään kohta 100 miljoonaan ihmiseen. Tämä kaikki on esittelijän varjostelijan otettava esille komission kanssa käytävissä keskustelussa. Meidän pitää katsoa, minne olemme menossa, koska 30 euroa hiilidioksiditonnilta on nyt näemme tämä maaginen ratkaisu jälleen teollistamiselle. Se varmaankin vaikuttaa niin, että Euroopan teollisuus ei voi hyötyä näistä 30 eurosta tonnia kohti, vaan sen pitää valmistuttaa muualla Aasiassa, Kiinassa jossakin paikka varmaan löytyy. Tämä varmaan on ärsyttävää, koska se on hiukan epäilyttävääkin. 30 euroa tonnilta hiilidioksidia, se täytyy nyt sopeuttaa vähimmäishintaan, siis siihen, missä toiminta ylipäätään on kannattavaa. Tämähän ei ole mitenkään hassu sattuma, että nyt näin on käynyt. Sen lisäksi kollegat tulevat varmasti toimimaan mahdollisuuksien mukaisesti kuluttajien suojelmiseksi ja samaisesti myöskin teollisuuden suojelmiseksi, sillä nimenomaan kun energiahinnat nousevat, uskon, että syntyy vaikutelma, että tämä kuuluu johonkin suureen suunnitelmaan, mihin meidän tässä nyt on varauduttava, sitä minä en tiedä, Haluaisin kuitenkin nyt jo toivottaa menestystä kollegoille ratkaisujen etsimisessä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marias. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Fedeleitä hänen tekemästään työstä. Haluaisin tässä puhua asiasta, jonka mainitsin jo edellisessäkin kokouksessa 13. kesäkuuta, 27. toukokuuta esitin kysymyksen, ja tämä liittyy poikkeukseen sahkan, äh, Kreikan sähköntuottajalle julki, julkiseen, tämä liittyy julkiseen energiayritykseen ja poikkeukseen ETS. Te tiedätte, että direktiivin pohjalta, josta puhumme, 2003 87 jäsenvaltiot, joiden BKT on alle 60 prosenttia keskiarvosta, ja 2013 on siis viite vuosi, niiden ei tarvitse ostaa päästökauppaoikeuksia. 2013 Kreikalla oli 62 prosenttia, se oli hiukan yli 60 prosenttia, mutta koska tässä oli tässä kuitenkin tämä luku 20, vuodelle 2014 oli 59 vähän yli, eli siis se on alle 60 prosenttia tuosta EUn keskiarvosta. Tilanne hankaloitu edelleen tämän yhteisymmärryspöytäkirjan takia, joten tulos on se, että Kreikan naapurivaltiot, lukunottamatta Italiaa, eivät ole mukana tässä. Esimerkiksi Turkki ei ole mukana, eikä Albania, Fyrom ja Bulgaria on ulkopuolella. Eli mikä nyt on tulos? Tulos on se, että Kreikan täytyy tuoda enemmän sähköä maahansa ja tämä aiheuttaa laskuja. Eli tämä yritys, julkinen yhte, yritys maksaa miljoonia euroja lauantaina. Menin Länsi-Makedonian Kosaniin. Siellä siellä oli paljon voimaloita ja useimmat toimivat rajallisella kapasiteetilla ja Kreikka tuo sähköä makedonialaiselta sähköntuottajalta. Ja tässä vain viisi kilometriä, viiden kilometrin etäisyydellä on sitten tuo julkinen voimala, joka ei toimi. Eli voin antaa teille kyllä kaiken materiaalian puheenjohtaja. Tässä on AY liike Länsi-Kreikasta, joka järjesti mielenosoituksen. Ja tässä nyt ollaan kovin huolissaan. Mikä nyt on tuon kreikkalaisen julkisen sähkölaitoksen kohtalo, koska mahdollisesti sieltä ihmiset saavat lähteä ja menettävät työpaikkansa, joten todellakin haluan kertoa teille nyt tästä huolesta. Ja pyytäisin, että hyväksytte kaksi tarkistusta, 548 ja 624, 448. Ja nyt jatkan. Niin pyydän, että otatte huomioon 2014 vuoden referenssivuotena koska jos näin tapahtuu, niin sitten Kreikka saa poikkeuksen. Kreikka on jo hirvittävässä tilanteessa. Siellä on 1,5 miljoonaa työtöntä. Jos tämä tarkistus menee läpi ja jos tarkistus 6 24 menee läpi, se tarkoittaa sitä, että Kreikka voi saada varoja rahastosta, jotta se voi helpottaa tilannetta. Olisi todella hienoa, jos voisitte tehdä jotakin. Toivon, että esittelijä hyväksyy tämän. Toivon, että Euroopan komissio hyväksyy tämän niin ikään. Sitten viimeinen asia, jonka haluan sanoa. Haluan todellakin nyt välittää tämän huolen aiheen, mm, eh, jota Länsi-Makedonian eli eh, Kosaanin ihmiset eh, ilmaisevat. He toivovat, että EU voi tukea heitä. Kuten sanoin, monet sähkövoimalat, jotka voivat tuottaa sähköä lignaatista – toimivat hyvin rajallisesti ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi tuoda vähemmän. Nämä ihmiset pohtivat, menettävätkö he työpaikkansa pian. Me olemme jo menettäneet kolme ja puoli miljoonaa työpaikkaa. Toivon, että autatte, jotta meidän ei tarvitse sulkea tätä, tätä kyseistä kreikkalaista julkista sähköntuottajaa. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Edustaja Tosanovski, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Kiitos puheenjohtaja. Suuri määrä tarkistuksia, tarkistusehdotuksia osoittaa, miten kattavasta asiasta tässä on kysymys. Ja ajattelen myöskin aiempia pitkiä keskustelujamme ETSstä. Minä kuulun niihin, jotka ovat olleet hyvin epäileviä – päästökauppajärjestelmän suhteen, mutta meillä ei kuitenkaan ole mitään uutta järjestelmää, emmekä ole valmiita luomaan uutta järjestelmää, siksi olen vakuuttunut siitä, kun ajatellaan sitä, mitä esittelijät varjosta ovat sanoneet, että tähän varmasti löytävät jonkinlaisen ratkaisun niin, niin, että meille ei tule suurempia vahinkoja tätä kautta. Ja tässä yhteydessä haluaisin viitata artikloihin 10c ja 10d. 10c siinä on, äh, on ehdottanut, että korotettaisiin rajaa 20 miljoonaan. Ja meillä on paljon hankkeita ja minusta tämä 15-20 miljoonaa euroa, tämä olisi minusta parempi. Mitä tulee sitten kohtaan 10d, joka koskee nykyaikaistamisrahaston hallintoa. Monet kollegat ovat puhuneet asiasta. Faktat ovat selviä. On olemassa herrasmiessopimus kesävaltioiden kesken, että ratkaisut hankkeista ensisijaisesti ovat yksittäisten valtioiden käsissä, jotka voivat sitten saada varoja tästä rahastosta, ja että tätä ei mutkistettaisi muiden valtioiden tulemalla mukaan tulolla tähän. Minusta tämä periaate on sellainen, että siinä on varjopuolensakin, ja neuvosto onkin tehnyt jo ehdotuksen, joka koskee tätä asiaa, ja siksi olisi hyvä pitää kiinni tästä ehdotuksesta. Minusta tämä esittelijän ja varusteisijoiden toivottavasti tulee onnistua onnistuu löytää järkevä ratkaisu, niin että meidän valiokunnassa voimme tukea tätä ehdotusta. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Blanco Lopes. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. On paljon kysymyksiä, joista haluaisin puhua, mutta haluaisin keskittyä puheenvuorossani siihen, että on välttämätöntä korota välilliset kustannukset eurooppalaiselta taholta niille sektoreille – joita koskettaa tämä hiilivuoto. Mitä minun tarkistuksessani viitataan siihen, että on tarvetta katsoa, mikä on päästöjen kokonaisoikeus, joten kun luodaan suunnitelma, joka koskee harmonisoitua korvausjärjestelmää. Haluaisin lähteä liikkeelle 3 prosentista. Minun ryhmäni puhuu 12 prosentissa tarkoituksessa 277, jotkut puhuvat taas 19 prosentista – ja haluavat lyödä lukkoon kiinteän määrän tai muita korvausmekanismeja. On varmaa, että vuonna 2015 he, miljoonia euroja käytettiin välillisten kustannusten korvaamiseen, kun tämä oli kustannuksia, joka riippui jokaisen maan budjettikapasiteetista ja tätä kautta loi vääristymiä markkinoille niin, että syntyi ongelmia teollisuuden alueella Euroopassa. Ja kysymys on siis siitä, että pyytäisin, että äh, esittelijä pyytäisikin etsimään tästä hyvin laajan äh, kompromissin äh, ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka ajattelee myöskin niitä tulevia neuvotteluja, joita käydään komission ja neuvoston kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten minäkin haluaisin tässä lisätä muutaman huomion ja kiitokset esittäjälle. Kiitoksia hienosta työstä. Ei ole helppoa tällaisessa tapauksessa täyttää kaikkia meidän odotuksiamme. Mutta jotkin tarkistuksista, joita on esitetty, ei ole otettu huomioon tai kovinkaan vakavasti. Ja haluaisin ensinnäkin toistaa sen, mitä kollega Tosanovski ja jotkin muut täällä totesivat, tar- tarkistukset liittyvät artiklaan 10c ja 10d, koska totta kai haluaisimme olla 2013 ilmastotavoitteiden mukaisesti tässä mukana, mutta pidämme kie, kun tässä muistamme eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn, sehän on velvoitteemme ITRE-valiokuntana, niin tärkeintä on tehokas kompensaatiomekanismi. Ja haluaisimme varmistaa, että jäsenvaltiot, joilla on hiiliintensiivistä teknologiaa, jatkaisivat nykyaikaistamista, käyttäisivät nykyaikaistamisrahastoa oikealla tavalla. Toisekseen se varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet eri lähtö, koska maissa on erilaiset lähtökohdat, kun ajatellaan tätä energian siirtymävaihetta – Jotkin maat ovat lähteneet liikkeelle jo aikaisin ja haluaisimme myöskin poistaa nämä kielteiset vaikutukset, joita nykyaikaistamisella on, siis vaikutukset kuluttajille. Tarvitsemme EUn päästökauppajärjestelmän yleisen uudistamisen, tarvitsemme yksinkertaistettua hallinnointia, teknistä neutraalisuutta ja joustavuutta, vaihtaa sääntely ehtoja. Totta kai tarvitsemme ennustettavuutta pitkällä aikavälillä, sekin on tärkeää. Haluaisin korostaa artikloja 10c ja 10d, joita muutkin ovat täällä korostaneet, koska teemme yhteisiä tarkistuksia. Olisi hyvin tärkeää tehdä parannuksia joissakin kohdin. Jos nyt pohdimme vakavasti tätä on teollisuuden kilpailukykyä, mutta ymmärrän kyllä, että tämä ei ole helppoa esittelijälle. Edustaja Grostet, olkaa hyvä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Ensin pahoittelen sitä, että tulin myöhään paikalle. Olin toisessa valiokunnassa, nimittäin ympäristövaliokunnassa. On hienoa, että voin kuitenkin yhtyä tähän keskusteluun, vaikkakin näin viime vaiheessa. Olen iloinen, kun kuuntelin nyt teitä ja etenisin aivan teidän viitoittamalla tiellä. Tässä ITRE-valiokunnassa täytyy ehdottomasti varmistaa, että voimme hyötyä Euroopassa sellaisesta teollisuudesta, joka on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Pahoittelut, meillä on täällä jotakin ongelmia tulkkauksen kanssa. Kuulevatko kaikki oman kielensä tulkkauksen? Ei Italiaa eikä joitakin muita kieliä. Pahoittelut tästä. Tässä on paljon aikaa, mutta ehkäpä aloitatte alusta. Once again, I'm oui, sorry, François, I'm very sorry. Anteeksi, anteeksi paljon, François. No, ei ongelmaa, puheenjohtaja. Sanoin, että olen samaa mieltä. Ilmeisesti tulkkaus nyt toimii, sanoo puheenjohtaja. Kostet. En sano kaikkea, minkä jo sanoin. Totesin vain, että olen samaa mieltä kanssanne, puheenjohtaja. Teollisuusvaliokunnassa on tärkeää varmistaa, että Euroopassa meillä on sellaista teollisuutta, joka voi puolustaa kansainvälistä kilpailukykyään. Ja näin voimme myös jatkossa luoda työpaikkoja ja yhtä aikaa saada innovointia aikaan myös vähähiilisyydessä. Eli tasapaino täytyy löytää näiden tavoitteiden välille. Miten tämä onnistuu? hiilimarkkinoilla. Miten voimme toimia niin, että hiilen hinta ei rangaise yrityksiämme? Miten hiilen hintaa saadaan nostetuksi sillä tavalla, että pääsemme nopeammin vähähiilisyyteen ja pääsemme myös uuteen teknologiaan ja miten teollisuutta ei rangaista suhteessa muuhun maailmaan. Nyt jo normimme ovat tiukemmat Euroopassa. Kaikkiin näihin kysymyksiin löydettävä vastaukset. Tämä on siis monimutkainen aihe, joka tarvitsee meiltä tasapainoisen, mutta vahvan vastauksen. Liikkumavaraa tarvitaan toisaalta ilmaisjakoon. Voitaisiin poistaa tämä korjauskerroin, joka ei ole alakohtainen, ja sitten olisi vertailuarvo, joka riippuisi teknologian edistysvaiheesta reaalisesti. Ja huomioitaisiin sitten Äh, riittävät äh, kiintiöt. Tarvitaan myös dynaamisempaa kiintiöjärjestelmää, joka vastaa tuotannon äh, realiteetteja ja näin voitaisiin välttää perusteettomien kiintiöiden jakaminen. Ja viimeisenä sitten kun kyse on ETSn ulkopuolisista aloista, niidenkin on osallistuttava ponnisteluihin. Ja tässä kiihkeästi odottelemme komission ehdotuksia yleensä ehdotukset. Normaali aikataulun mukaan ehdotusten tulisi tulla ensi viikolla. Voin yhtyä kyllä täysin puheenjohtajan kommentteihin, jotka juuri äsken kuulin. Kiitos. Uh, uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää Euroopan komissiota käyttämään puheenvuoron tällä kertaa. Ilmastopääosasto on vastuussa herra Pleterski. Veronika Plusevski puhuu nyt ilmastopääosaston puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos myös kutsusta ja kiitos kaikille näin mielenkiintoisesta ja eh, rikastuttavasta keskustelusta. Ajattelen tarkistusten on aika selvää, että että nähdään asiat tärkeäksi ja että nähdään myös se, että on herättynyt kiinnostusta tämän ETSn uudistaminen. Haluaisin nyt keskittyä kolmeen näkökantaan, innovaatioihin, solidarisuuteen ja, ja myöskin hallinnolliseen taakkaan. Ensin sanoisin, että me olemme tutustuneet tarkistuksiin ja olemme myöskin seuranneet nyt käytyä keskustelua olemme todenneet, että monet tarkistukset ovat koskettaneet tavalla tai toisella innovaatioita. Niin tässä mielenkiinnolla huomaan ajatukset, jotka koskevat mahdollista teollisuusprojektien määrän osuutta innovaatiorahastosta ja myöskin haluaisin kuulla, voidaan katsoa ohjeita siitä, miten tällaisia hankkeita voidaan arvioida niin, että voitaisiin käydä jatkokeskusteluja laajemmasta balanssista, joka liittyy riskin jakamiseen, joka liittyy tähän rahoitus, rahoituksen asteeseen. Nämä varmasti tullaan huomioimaan, mutta haluaisin antaa tässä sille muutamia tärkeitä kysymyksiä. Emme saa myöskään unohtaa sitä, että se, miten benchmarkeja päivitetään, on hyvin tärkeää innovaatioita ajatellen. Minä totesin tämän tässä valiokunnassa aiemminkin, ja käy toistaa sitä, että että se, että on tällaisia äh, puitteita benchmarkien uudistamiselle edellyttää mahdollistaa hyvän tasapainon ja voi ottaa huomioon myöskin hitaamman, hitaammin asiassa etenevät sektorit. Olen nähnyt lukuisia tarkastuksia, jotka koskettavat tätä aluetta. Toinen asia liittyy solidarisuusmekanismeihin ja tämä nykyaikaistaminen rahaston artikla 10c ja 10 prosentin uudelleenjako. Haluaisin toistaa vielä kerran, että tämä solidaarisuuden elementti on ollut olennainen yksimielisen aikaansaamiseksi johtajien keskuudessa, jotta päästäisiin ainakin 40 prosentin yleistavoitteeseen lokakuussa 2014. Ja mitä on todettu keskustelussa tänään iltapäivällä – ajatellen investointihaastetta, joka on kunnianhimoinen, siis, siis tämä, sitä tämä kunnianhimoinen tavoite tulee esittämään nimenomaan joissakin alhaisemman tulotason jäsenvaltioissa. Siksi hyvin toimiva solidarisuusmekanismi on ratkaisevan tärkeää tavoitteen aikaansaamiselle ja saavuttamiselle. En aio nyt tarttua kaikkiin yksityiskohtiin niissä ehdotuksissa, jotka on tehty koskien artiklaa 10c, mutta haluaisin todeta, että kilpailu, kilpailevan tarjonnan vahvistaminen, joka lisäisi avoimuutta, sen lisääminen lisää siis avoimuutta ja voisikin vahvistaa sen, että ympäristöllinen arvo on korkeampi. Mitä tulee sitten nykyaikaistamisrahastoon? Minusta on hyvin tärkeää pitää mielessä ensisijainen tavoite, joka on, että varmistetaan se, että hankkeet, joka tämän mekanismin kautta mahdollistetaan – helpottavat eh, energiasektorin kourin tuntuvaa nykyaikaistamista, että niitä seurataan eh, avoimella ja kilpailevalla tavalla. On lukuisia tarjouksia, jotka koskevat suuruutta eh, ja johtokunnan kokoonpanon muuttamista. Minusta meidän täytyy pitää mielessämme kuitenkin ensisijaiset tavoitteet, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ja loppukommentti koskee hallinnollista taakkaa. Tässä valiokunnassa olen kuullut lukuisia kertoja, en pelkästään keskustelussa, joka liittyneet päästökauppajärjestelmään, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja pyrkiä siihen, että hallinnollinen taakka olisi mahdollisimman alhainen. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että tämä asia on syytä pitää mielessä tavoitteena silloin, kun pohditaan muutoksia tähän nimenomaiseen lainsäädäntöön. Kuitenkin on todettava, että jotkin tarkistukset ovat täysin tätä periaatetta vastaan, että hallinnollinen taakka pienenisi. Esimerkiksi se, että ryhdytään uudelleen laskemaan näitä benchmarkkeja ennen tätä neljättä kaupankäynnin vaihetta, tai että kahden vuoden välein olisi tällaisten ilmaisten lupien toimi, ja voimme nähdä monia muitakin samantyyppisiä asioita, että laajentaa esimerkiksi muuttavan laadullisen arvioinnin vaikutusalaa. Totta kai olisi tärkeää saadaan paremmin kohdennettua, saadaan paremmin kilpailukykyistä teollisuutta ja saadaankaan nykyaikaistamista energiasektorilla, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että on tärkeää ohjausta ja että viimeiset valinnat eri alueilla, niiden tulisi johtaa liittyä sitten tähän paremman sääntämisen eh, periaatteeseen. Herra puheenjohtaja, nyt tässä värikäyttää puheaikaa, niin olen valmis eh, lisäkommenteihin, jos niitä tarvitaan, mutta vielä kerran haluaisin todeta, että olemme avoimia jatkokeskusteluille ja että luonnollisesti odotamme mielenkiinnoilla hyvän sopimuksen aikaansaamista tästä hyvin tärkeästä ja mutkikkaasta kysymyksestä. Oikein paljon kiitoksia. Nyt esittelijä Frederik Federley, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I think that the... Kiitos. kiitos. Me kävimme juuri keskustelun ja se osoittaa, kuinka tärkeä aihe on. Ja niin ikään näemme, miten erilaisia mielipiteitä tästä on. Tähän liittyy myös teollinen ulottuvuus. Yritämme ottaa huomioon mahdollisimman monia näkökulmia. Me tiedämme, että eri teollisuuden alat ovat hyvin erimielisiä. Jotkut kannattavat yhtä suuntaa, toiset toista on otettava huomioon myös alueellinen ulottuvuus eri jäsenvaltioissa. Edustaja Marias on esittänyt tarkistuksen, joka konkreettisesti osoittaa, miten ETS vaikuttaa normaali ihmistä jokapäiväiseen elämään. Tämä tarkoittaa kilpailua teollisuudessa, se tarkoittaa myös verovarojen käyttöä. Totta kai poliitikot huolehtivat verovarojen käytöstä ja kansalaisten tilanteesta. Haluan kiittää komissiota siitä, että se on aina avoin, vaikkakin joskus sähköpostia tulee meidän suunnaltamme keskellä yötäkin. Aina eri näkökulmat on otettu huomioon ja myös neuvosto muistetaan. Paljon työtä on edessä. Tämä keskustelu on parantanut nyt tilannetta. Edustaja Krostet taisi mainita kaikista suurimmassa vaarassa olevat Tämä on määriteltävä, kuka on suurimmassa vaarassa, ovatko kaikki suuressa vaarassa, onko meillä riittävästi kiintiöitä jaettavaksi niille, jotka ovat suurimmassa vaarassa. Kyseessä ovat hyvin vaikeat määritelmät. Tässä täytyy löytyä enemmistö loppujen lopuksi. Jos tämä valiokunta ei saa tulosta aikaan, niin sitten meillä ei ole Enville paljoakaan annettavaa, ja se ei varmaankaan ole ITRE-valiokunnan etujen mukaista. Kiitos tästä keskustelusta huomenna. Meillä on ensimmäinen varjokokous. Siellä työstetään kompromisseja rahastojen suhteen. Kokouksia on tulossa, aivan niin kuin edustaja Mähtää omassa puheenvuorossaan arveli. Ja varmasti saamme tuloksia aikaan. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega. Kiitoksia loistavasta työstäsi. Hyvät ystävät, huomenna kello 17. Yhteinen Itre ja Kultin luovista teollisuuden aloista tämä kokous, eli se on hyvin tärkeää. Lähden tunnin päästä Bratislavaan, Euroopan pääkaupunkiin, koska se on valtio, mutta tulen kyllä huomenna illalla takaisin. Ikävä kyllä en ehdi kokouksen aluksi paikalle, joten edustaja Paul Ryybi, joka on valiokuntamme vanhin jäsen, senior-jäsen. No hän on hyvin nuori, mitä tämä tarkoittaa. Hän on ollut valiokuntamme jäsen viimeisen 17 vuoden ajan, joten tästä näkökulmasta hän on todellakin vanhin jäsen. Ja hän toimii tuon kokouksen puheenjohtajana huomenna kello 17 ja minä kiirehdin paikalle mahdollisimman pian. Herra Fedelle vielä kerran. Vielä viimeinen kommentti, koska tämä on nyt viimeinen kokous tässä. En niin tauko haluan kiittää kaikkia avustajia, haluan kiittää eri poliittisten ryhmien neuvonantajia, Itren henkilöstöä, joka täällä työskentelee päivittäin kanssa, vaikka me tunnekaan heitä kaikkia nimeltä. Haluan kiittää kollegoja hyvästä työvuodesta. Ja sitten vielä puheenjohtaja Busekia. Kiitos kovasti työstä, jota teette valiokunnassa ja kiitos siitä, että olette aina läsnä. Koordinaattorikokoisessa keskustelemme siitä, että meillä kaikilla on omat aiheemme. Me lähdemme täältä, mutta puheenjohtajana täällä lähes aina aikataulussa ja hyvin kärsivällinen. ajattelee, mitä erilaisia ajatuksia meillä on. Toivotan kaikille hyvää kesää. Oikein paljon kiitoksia. Tämä on hyvin kohteliasta, mutta sanoitte melkein kaiken, mitä minä halusin sanoa huomenna kello 18.30, kun toivottavasti olen palannut Bratislavasta, mutta Paul Rybik siis huomenna puheenjohtaja. Kaikkea hyvää teille kaikille ja oikein paljon kiitoksia loistavasta yhteistyöstä. Tapaamme huomenna. Paljon kiitoksia.